okay, je vous propose de, de commencer. No niin, nyt voisimme aloittaa tämän päivän kokouksemme. Aloitan tässä puheenjohtajana, koska meidän puheenjohtajamme on myöhässä. Esityslistan olette varmasti jo nähneetkin, joten siitä tuskin sen enempää. Tulkkauksesta täällä on kaikki kielet käytössä, Bulgaaria ja Kroatia lukuun ottamatta. Ja nyt sitten muutaman minuutin annan aikaa tulkeille omaa viestiään esittää. Tänään on tulkkien ja parlamentin hallinnon välisen työehtokiistan ja siihen liittyvien tulkkien protestitoimien 37. päivä. Tästä johtuen tulkkaus päättyy tässä kokouksessa täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 12.30. Kiitos ymmärryksestä. Merci. Kiitokset. Ja ennen esityslistaa niin, ranskalaisille onnittelut, vaikka minä todellakin itse olen tätä suruissani seurannut, mutta voimme sitten tukea teitä myös finaalissa. Eurooppalaisina me tiedämme, että eurooppalainen joukkue joka tapauksessa nyt tällä erää sitten käy voittoon. Ja näin sitten meidän täytyy hyväksyä 7. kesäkuuta ja sitten huhtikuun pöytäkirjat, nuo edellisten kokousten pöytäkirjat. Ja sitten näistä toimijoiden välisistä neuvotteluista, kolmikantaneuvottelusta eurooppalainen työturvallisuusvirasto ja työolojen parantamissäätiön ja myös ammattikoulutussäätiön kolmikantaneuvottelut on käyty 10. päivä heinäkuuta. Ja tässä kolmikannassa on puheenjohtaja valtio Itävalta tietysti mukana ja no, tieto on se, että tietona on rakentavassa hengessä edenneet neuvottelut. Ja nämä ovat aika lailla kiireisiä asioita, mutta muutamia kohtia toki on vielä ai, äh, ratkaisematta, jotka pitäisi sitten tulevassa kolmikannassa ratkoa. Näin sitten neuvotteluista, kolmikantaneuvotteluista. Ja sitten siirrynkin viidenteen kohtaan esityslistallamme. Näin kyse on sitten työntekijöiden suojaamisesta syöpää aiheuttavista, aiheuttavia aineita vastaan. Ja nyt me on kyse siis kolmannesta karsinogeenisistä ja mutageenisistä aineista koskevasta paketista. Ja nyt sitten annan oikopäätä puheenvuoron esittelijälle. Olkaapa hyvä. Grazie, presidente. Eh, kollegi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Olen erittäin ylpeä, että voin olla tämän direktiivin kolmannen osan eh, esittelijä. Tässähän on kyse työntekijöiden suojelemisesta, altistumiselta työssään, syöpäsairauksia ja perimänmuutoksia aiheutuville äänille riskitekijöille. Ja tähän mennessä olemme tehneet mielestämme erittäin hyvää työtä. Kahdessa ensimmäisessä aineerässä on ollut mukana noin parisenkymmentä karsinogeenia ja mutageenia. Ja nyt tässä sitten puhutaan raja, raja rajoista viidelle uudelle aineelle. Ja tarkoituksena on ollut se, että suojataan mahdollisimman hyvin työntekijöitä ilman, että asetetaan liian suurta taakkaa pienille ja keskisuurille yrityksille ja mikroyrityksille. Ja nämä kaksi aspektia voidaan yhdistää sillä tavalla, että organisoidaan niin tekniseltä näkökulmalta kuin siirtymäkauden ajalta kaikki nämä tarpeelliset toimenpiteet. Berylliumin osalta olen ehdottanut siirtymäksi seitsemän vuotta. Sen sijaan komissiohan oli ehdottanut viittä vuotta. Ja tällä tavalla yrityksillä olisi paremmin aikaa sopeutua näihin uusiin säännöksiin. Jäsenvaltioiden pitäisi myöskin järjestää säännöllisiä ennakkotarkastuksia niin, että voidaan varmistaa työntekijöiden suojelu. Kadmiumin osalta sitten, jos työntekijät altistuvat kadmiumille tai sen karsinogeenille, niin silloin lääkärin tai toimivaltaisen työsuojeluviranomaisen täytyy järjestää systemaattinen tarkastusmenettely. Biologinen raja-arvo on kaksi mikrogrammaa ja sitten kahdeksalle. Ja sitten kahdeksalle tunnille jaettuna tämä, tämä raja-arvo 0,004 mikrogrammaa. No sitten raja-arvot, komission ehdottamat raja-arvot MOCAn osalta ovat, niitä ei ole muutettu. No kun otetaan sitten huomioon monien Euroopan maiden heikko talouskehitys nyt viime vuosina, niin mielestäni on tärkeää se, että yrityksille annetaan helpotuksia ja kannustimia, myöskin taloudellisia eh, kannustimia. Komissiohan on sitten, komissiona meidän täytyy sitoutua tähän eh, todella ja toivon, että täällä kertaa me todellakin lisäämme kaikki vaaralliset ja myrkylliset aineet tämän direktiivin someltamisalaan. Liitteessä yksi puhutaan erityisesti töistä, joissa altistutaan karsinogeeneille 12 miljoonaa henkilöä tai työntekijää terveydenhuoltoalalla altistuvat joka vuosi vaarallisille lääkkeille, jotka ovat syöpää aiheuttavia ja perimänmuutoksia aiheuttavia aineita. Ja sairaaloiden työntekijät, jotka käsittelevät lääkkeitä, käsittelevät sitotoksisia lääkkeitä, heidät pitäisi ottaa huomioon ja myöskin sairaanhoitajat. Ja näillä työntekijöillä on esimerkiksi kaksinkertainen todennäköisyys saada keskenmenoa, jos ovat raskaana. Kymmenen, kymmenen tuhansia työntekijöitä altistuu näille aineille ja, ja sen myötä heille koituu muun muassa keskenmenoja ja epämuodostumia. Eli meidän täytyy todellakin toimia välittömästi. Direktiivissä määritellään toimenpiteet, joihin täytyy ryhtyä, jotta voidaan eliminoida tai välttää työntekijöiden altistuminen näille aineille, jotta voidaan välttää työperäiset syöpäsairaudet ja muut sairaudet, sytotoksisten lääkkeiden poistaminen tai korvaaminen vaarat, vaaralle vaarattomalla aineella – on tärkeää lähitulevaisuudessa ja sen vuoksi täytyy vaatia, että työnantajat käyttäisivät sellaista tekniikkaa, ja jos tämä siis poistaminen ja altistuminen ei ole, altistumisen estäminen ei ole mahdollista, niin täytyy käyttää tällaista suljettua järjestelmää näiden aineiden käsittelyssä niin, että vaara voidaan eristää ja työntekijät eivät ole risk- riskialueella. No, olen sitä mieltä, että täytyy ehdottomasti investoida näihin uusiin suljettuihin teknisiin järjestelmiin niin, että niitä käytetään niin vaarallisten lääkkeiden käsittelyalueella – siellä, missä lääkärit ja hoitajat ovat ja apteekkarit ovat enemmän altistuneita näille aineille. Ja kaikissa paikoissa, joissa terveydenhuoltotyöntekijät mahdollisesti altistuvat näille aineille tässä lähestymistapa, jolla tätä mietintöä käsittelin ja laadin ja meidän täytyy tehdä töitä, jotta tämä viimeinen osa, tämä viimeinen liite olisi mahdollisimman kattava. Kiitoksia. Merci. Euh, pour le PPE, je vais me donner... Kiitokset. No niin, ja nyt sitten sanoisin, että mielestäni tämä kolmas luokittelu on oikein hyvä ja tärkeä. Sehän sitten korjaa ensimmäisen luokittelun ja toisen myös tilanne, tai me olemme tässä nyt jatkuvan uudelleen tarkastelun piirissä. On oikein mukavaa, että näin voimme jatkaa samalla metodologialla ja pohjaudumme edellä esitettyyn. Tämä on mielestäni tosiaankin tärkeää huomata ja jatkaa juuri tällä tavalla työtämmekin. Mehän olemme ensimmäisen ja toiseen kategoriointiin, luokitteluun jo kiinnittäneet huomiota muutenkin ja parlamentti on siis otettu mukaan tähän ja pääsemme toivottavasti nopeasti sitten yhteislainsäätäjän kanssa kolmikantaneuvotteluihin. Joka tapauksessa tämä kolmas luokittelu täytyy tämän lainsäädäntökauden aikana saada aikaan, jotta neljänteen luokitteluun sitten jo pääsemme seuraavan kauden aikana ja näin sitten olemme varmoja tämän menettelyn pysyvyydestä. Ja muutama sana kuitenkin vielä vaikka uskonkin, että hyvin konkreettisesti pääsemme eteenpäin tämän esityksen pohjalta. Meidän täytyy muistaa, minkälaiset sektorikohtaiset erot on kyseessä ja ajattelen pieniä ja keskisuuria yrityksiä tässä myös, mutta me emme tietenkään voi hyväksyä, ainakaan minä en voi hyväksyä sitä, että eri tason suojelua sitten työntekijöille tarjottaisiin näissä PK-yrityksissä. Eli täytyy miettiä tätä tuin ja avustuksin, millä tavalla voidaan sitten suojata myös eri sektoreiden erikokoisia toimijoita. Ja sitten näistä sytotoktisisista aineista en ole nyt välttämättä alkuunkaan tämän ongelman valtavuudesta epäröivällä kannalla. Totta kai suojaa tarvitaan, mutta minä pelkään hivenen sitä, että turhan monimutkainen asia olisi käsiteltävänä nyt tässä yhteydessä, varsinkin kun ajatellemme, mitkä ovat parhaat välineet vastataksemme työntekijöiden suojelutarpeeseen sytotoksisten lääkkeiden kyseessä ollessa. Ja nyt päättäisin puheenvuoron juuri siihen, että vaikka tämä saattaa kuulostaa vähän omituiselta, mutta kun olen tehnyt tarkistuksia tässä ja laati, olemme niitä laatimassa, niin tässä esitän sitten muutaman kannan dieselmoottoreiden kaasuihin ja varmasti sitten tämäkin Itävallan puheenjohtajakauden aikana pääsee eteenpäin. Tämä on ollut luokittelussa, toisessa luokittelussa jo mukana. Tässä täyväisenä varoituksena nyt sitten, että tällaisia tarkistuksia olen ajatellut tehdä myös tähän kolmanteen luokitteluun, kuten tuolloin toisessa luokittelukeskustelussa. Sitten annan tässä demareille puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Chair. I apologize. Kiitos puheenjohtaja. Minä tässä pahoittelen Marita Ulskuukin puolesta. Hän kyllä halusi tulla tänne, mutta hänellä oli ongelmia lentonsa kanssa eilen illalla ja sanoi nyt muutaman sanan sen hänen puolestaan. Ensinnäkin hän haluaisi totta kai kiittää esittelijä Egea tästä mietinnöstä. Paljon kiitoksia. Maritan näkemyksen mukaisesti komission, komission ehdotus oli erittäin hyvä hän ei näe tarvetta muuttaa niitä, sillä ne pohjautuvat Skoelin suosituksiin ja sopimuksiin. Ja kun ajatellaan kadmiumia ja berylliumia, niin hän tarvitsee enemmän aikaa, jotta hän voi konsultoida työmarkkinaosapuolia. Tiedän, että Marita Ulskug jakaa edustaja Egean huolenaiheet terveydenhuoltoalalla ja kun ajatellaan altistumista sytotoksisille lääkeille, hän vaatii, että komissio tarkastelee tätä nopeammin, mutta hän on erittäin huolissaan myöskin ehdotuksesta ottaa mukaan liitteeseen yksi useita lääkkeitä tässä vaiheessa. Tämä liittyy osittain siihen, että ei SCOEL eivätkä työmarkkinaosapuolet ole voineet arvioida ehdotuksia. Hän on katsonut lääkkeiden luetteloa, jonka tämän direktiivin tulisi kattaa esittelijän mielestä. Ja, ja tästä luettelosta voi löytää esimerkiksi estrogenin, progesteronin yhdisteet ja progesteronin näitä käytetään – esimerkiksi raskauden ehkäisy lääkityksessä. Jos nämä lääkkeet otettaisiin mukaan lainsäädäntöön, tämä tarkoittaisi sitä, että rajoitettaisiin naisille raskauden ehkäisylääkkeiden saatavuutta, koska nämä olisivat lainsäädännössä mukana. Edustaja Ulskugille tämä, tätä ei voisi hyväksyä. Ja koska nämä lääkkeet liitteessä yksi on katettu kaikilla direktiivin artikloilla myöskin artikla 4.1 direktiivi, direktiivissä kattaa tämän. Nämä vaatimukset tarkoittavat, että työnantajien ja eh, työntekijöiden ensimmäinen velvollisuus on korvata nämä aineet. Tämä on todella tiukka sääntö, kun ajatellaan näiden aineiden luonnetta. CMD on kaikkein tiukin lainsäädäntö terveyden osalta. Marita ei tue mitään tarkistuksia, joilla pyritään heikentämään näitä artikloja, varsinkin kun ajatellaan lainsäädännön vahvistamista ensimmäisen luokittelun osalta. Uskukin näkemyksen mukaisesti meidän täytyy katsoa jokaista lääkettä yksittäin erikseen – niin kuin olemme tehneet kaikkien muidenkin aiden osalta tähän mennessä, tämän prosessin, siihen täytyy käyttää aikaa, sillä niiden sisällyttäminen cmd äh, sillä on merkittäviä seurauksia. Jos lääkeaine ei ole sopiva cmd on olemassa muita lainsäädäntövaihtoehtoja työterveyden ja turvallisuuden osalta, joita voidaan tarkastella. Parlamentti voi myöskin pyytää komissiota tarkastelemaan tiettyjä aineita – sillä tämä lähestymistapa on ollut menestyksekäs menneisyydessä. Monet aineet, joita parlamentti vaati ensimmäisessä luokittelussa, ovat nyt mukana kolmannessa. Mitä tulee ehdotukseen vaatia jäsenvaltiota tehdä veronmyönnytyksiä yrityksille ajatellen tasetta tämän lainsäädännön puitteissa tätä ulsku ei voi tukea. Jäsenvaltiot voivat tehdä tämän, jos haluavat, mutta EU ei voi vaatia verohuojennuksia jäsenvaltioita. Hän haluaa myöskin korostaa sitä, että sanat mahdollisesti ja todennäköisesti, niin kuin tarkistuksessa 21 ja 22, ovat ongelmallisia, kun kyse on aineiden mukaanotosta. Tämä aiheuttaa hyvin paljon lainsäädännöstä epävarmuutta. Jos aine joko aine on mukana direktiivissä tai ei, koska Marita on varjoesittelijä, hän halusi minun mainitsevan myöskin yhden tärkeän proseduurin liittyvän asian, koska tämä ehdotus liittyen vaarallisiin aineisiin työpaikalla on sellainen, että myöskin Envi-valiokunta pitäisi ottaa entistä enemmän tässä mukaan, sillä kansanterveys ja lääke aineet ovat yksinomaisesti Envi-valiokunnan toimivallan, alaisuudessa. Kiitos. Kiitokset. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minä toivotan tervetulleeksi tämän CMDn kolmannen vaiheen. Ja haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä aiheen parissa. Tämä on todettu aikaisemmin, mutta raja-arvot, joita komissio ehdottaa, ja tämä on monien vuosien yksityiskohtaisen työn ja arvioinnin tulosta, tässä on saatu vahva prosessi aikaiseksi raja-arvojen määrittämiseksi, ja meidän pitäisi nyt tie, varovaisesti suhtautua siihen, että niitä mielivaltaisesti muutettaisiin, mutta meidän pitäisi kuitenkin aina saavuttaa mahdollisimman alhaiset tasot eli alhaisemmat kuin mitä lainsäädännössä edellytetään. Jäsenvaltioiden pitäisi investoida tieteeseen ja rohkaista yrityksiä, että pyrittäisiin aina pääsemään mahdollisimman alhaiselle tasolle, mutta meidän ei tulisi mielivaltaisesti asettaa tasoja, jotka ovat niin alhaiset, että emme voi niitä panna täytäntöön. Ja se, että tämä onnistuisi työpaikalla, on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Olin yllättynyt siitä, että CMD2 ei ollut tässä esityksessä kohdassa neljä, koska käsitykseni mukaan CMD2, eli tämä toinen vaihe, on edelleenkin toimijoiden välisten neuvottelujen kohteena. Neuvotteluja ei ole vielä saatettu päätökseen. Ja kun nyt ajatellaan tätä, pääsen nyt hiukan yleisemmän tason ongelmaan. Eli riippumatta siitä, mitä nyt CMD3 halutaan. Olemme pyrkineet kovasti samanaikaiseksi johdonmukaisen prosessin päätimme CMD1, sen mitä me opimme siitä ja mitä me sisällytimme neuvotteluihin. Siirrettiin sitten neuvottelujen toiseen vaiheeseen ja mielestäni meidän pitäisi nyt päättää toinen vaihe täysin. Joko dieselin kera tai ilman sitä. Tiedän, että tämä on puheenjohtaja Rolanin suurin huolenaihe tällä hetkellä. Ja sitten pitäisi siirtyä prosessissa eteenpäin ja tarkastella CMD3. En ole pahoillani siitä, että prosessi on käynnistynyt, mutta olen huolissani siitä, että meidän pitäisi tuo ykkönen saattaa päätökseen, koska me olemme rakentaneet tämän prosessin pohjalta me olemme oppineet, me olemme muuttaneet menettelyjä. Joissakin tapauksessa tähän on tuotu lisää asioita. Ja olisin hyvin pahoillani, jos yritämme näitä saada päätökseen samanaikaisesti kuin peräkkäin, niin kuin alun perin halusimme. Siis neuvottelut on käynnistetty, mutta uskon vahvasti, että meidän ei pitäisi nyt päättää kannastamme ennen kuin olemme vieneet päätökseen toisen vaiheen. No sitten joistakin erityisistä asioista. Jaan huolen aiheen siinä suhteessa, että miten me mittaamme altistumista kadmiumille erityisesti. Tukisin esittelijän mukaan ottamaa virtsan, virtsanäytteitä. Minulle ihmiset ovat kertoneet että se, että otetaan ainoastaan hengitysteitse tapahtuma altistuminen huomioon, ei riitä, vaan meidän pitäisi tämä ottaa myös mukaan. Joten haluaisin mielelläni kuulla komissiolta, miksi näin ei ollut. Tiedän niin ikään, että teollisuuden puolella on nyt herätty tähän ehdotukseen ja sieltä on esitetty huolenaiheita ei ainoastaan kadmiumin, vaan myöskin berylyymion ja formaldehydin osalta. Ja huolenaiheet silloin, kun niitä esimerkiksi esitetään, niin työterveysviranomainen on vastuussa, joten meidän pitäisi pyytää EPRSltä, että he tutkisivat komission esittämää vaikutusten arviointia tässä tapauksessa, siis ei ainoastaan näiden, vaan muidenkin aineiden osalta, ja varsinkin kadmiumin osalta, niin pohdin, että voisimmeko saada tarkastella vielä tuota komission laatimaa vaikutusten arviointia. Kiitos. Kiitokset tästä ja kolmikannasta. Me olemme ottaneet tämän kesäkuussa esille. Minä olen Itävallan puheenjohtajakauden edustajan kanssa yhteydessä päästäksemme sitten syyskuussa oikopäätä kolmikantaan. Ja sitten Enrique Sampo äh, olkaapa hyvä. President. Kiitän puheenjohtaja. Ja nyt sitten palaankin Servantesin kieleen. Kiitokset Nyt olemme siis kolmannessa vaiheessa. Ja tästähän on tulossa siis pysyvä menettely. Ja me olemme siinä mukana. Ja näin me voimme sitten tarpeen vaatiessa muokata näitä altistumisasteita ja vaaratasoja. Ja näin, kuten tiedämme, jotka olemme tehneet vaikka työtä kaivosalalla tai muutenkin, niin kaikenlaisia teknologisia kehitysaskelia on saatu aikaiseksi. Meidän on muistettava, että monessa tapauksessa suojelu suojelua on hyvin vaikea myös mitata ja näitä ainesosia voi olla vaikea myös mitata. Meidän, me olemme joka tapauksessa hyvin tyytyväisiä siihen, että asiaa käsitellään komission esittämällä tavalla ja tyytyväisiä olemme myös esittelijän muotoiluun. Ja tietysti tavoite on aivan tarpeellinen ja olennainen ja tärkeä ja siksi uskon, että pääsemme yhdessä hyvään lopputulokseen. Ainoastaan kiinnittäisiin huomiota siihen, että ei kannata unohtaa, että äh, emme ajaudu mihinkään hankaluuksiin ja äh, saa sitten parhaan tavoittelusta hyvää vihollista. Meidän täytyy muistaa, minkälaista kokemusta me olemme saaneet kerättyä näistä kahdesta edellisestä äh, asian käsittelypaketista. Me emme nimittäin halua unohtaa käytännön tasoa. Ja tässä käytännön asiassa viittaan tuohon toiseen pakettiin. Olen osallistunut sen käsittelyyn ja olen todellakin sitä mieltä, että diesel olisi otettava mukaan tähän torki, toki. Edelleenkin pidän sitä tärkeänä kyllä. Kokemus on osoittanut meille, että tässä saatamme sitten jumiutua tyystin kolmikantaneuvotteluissa ja sen takia sitten on vedetty tämä asia pois, mutta hyvä Roland, ei kannata sitä nyt sitten kuitenkaan oikopäätä unohtaa. Toisessa se jäi sitten jumiin ja nyt on kyse sitten kolmannesta osasta. Ei kolmattakaan kannata jumittaa pelkästään dieselin takia, vaikka tuenkin sitä, että dieselongelma saataisiin ratkottua, mutta kuitenkin täytyy päästä käytännön tasolla kolmikannassa eteenpäin. Sitten teknisemmistä kysymyksistä tuen tätä äsken esitettyä ja myös tuen sitä, mitä kadmiumista on sanottu. Ja nyt täytyy sitten sanoa, että me olemme nyt sitten oppimassa näistä asioista, koska emmehän kaikki ole asiantuntijoita, kuten Marita näissä kysymyksissä, vaan me olemme saaneet sitten kuulla eri työmarkkinaosapuolten edustajia pyrkiäksemme löytämään tasapainon, miten tätä direktiivihdotusta oikeasti voitaisiin parantaa. Ja näin, jos ajattelemme noita sytotoksisia lääkkeitä tai lääkkeitä ylipäätään, niin merkittävää on juuri se, että ei puhuta pelkästään yhdestä laboratoriosta tai sitten jostakin kaivoksesta, vaan ylipäätään siitä, että kyse on ainesosasta, joka esiintyy työpaikalla, ei pelkästään tietyssä laboratoriosuhteissa. Eli me olemme todellakin nyt toivomassa tässä parhainta mahdollista taetta siitä, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti aina kun se mahdollista on. Ei niinkään taloudellisesti, vaan pikemminkin käytännön läheisesti ja poliittisesti ajatellen myös. Eli en esitä tässä, että me nyt sitten jumiuttaisimme näitä neuvotteluita, niin kuin Rova McIntyrekin sanoi, koska meidän hän täytyy, etopit täytyy tässä neuvotteluissa saada loppuun eikä jättää auki joitain kohtia sitten hankalina. Ja totta kai on sitten käsiteltävä myös taloudellisia asioita, taloudellista toteutettavuutta, erityisesti PK-yritysten näkökulmasta hyvinkin vakavasti. Minun mielestäni tässä onkin sillä tavalla e- edistytty ja varmasti sitten suhtaudumme ja tutkailemme hyvinkin kiinnostuneena ja rakentavassa hengessä näitä ehdotuksia myös, minkälaisia tukia ja avustuksia voitaisiin muodostaa, jotta yritykset voivat todella sitten käytännössä suojata omia työntekijöitään, eikä tarvitsisi ryhtyä peittelemään mitään tai väärentämään mitään mittaustuloksia ja niin poispäin. Ja sitten me ryhdymme tässä nyt sitten vain käärimään hihoja ja tekemään töitä. Mutta pitkälti voimme tukea sitä, mitä tässä on sanottu. Tämä on mahtava pohja tulevaa työtämme varten. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten Hiarik olkaapa hyvä. Monsieur le Président, Je veux d'abord... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tässä kiittää kollega Agea ja hänen tekemästään työstä mm, tämän kolmannen paketin osalta, kun ajatellaan altistumista karsinogeneille ja mutageeneille. Muistuttaisin nyt tässä Euroopan mm, ammattijärjestöjen järjestöjen hankkeesta, että saada 50 ainetta 2020 mennessä tälle listalle. Meillä on paljon työtä vielä ja totta kai meidän vastuullamme on pyrkiä suojelemaan kaikkia työntekijöitä ilman mitään poikkeuksia. Kun ajatellaan sitotoksisia lääkkeitä ja niiden lisämistä, tämä on hyödyllistä, sillä nämä lääkkeet ovat syöpälääkkeitä, joita käytetään sellaisten sairauksien hoidossa, jotka liittyvät näihin altistumisiin, joita pyrimme nyt säätelemään lääkkeille ja hoitajille, jotka näitä käyttävät, niin hehän usein altistuvat näille lääkkeille, näille sitoumuksille lääkkeille, ja ne ovat todellista myrkkyä heille. Tästä syystä mielestäni on oikein ja tärkeää vahvistaa nyt tätä lainsäädäntöä niiden käytöstä ja löytää jotakin vastaavia ja että voitaisiin rajoittaa altistumisaikaa. Se, että nyt altistumisrajoja äh, rajattaisiin kahdeksan tuntia päivässä 40 tuntiin viikossa, on hyödyllinen. Esimerkiksi lääketieteellinen henkilökunta usein joutuu tekemään enemmän, joten tässä nyt sitten he altistuvat liikaa kun he käyttävät näitä syöpälääkkeitä. Ehdotus liittyen näihin rahoitustukiin, niin tämä on asia, jota voitaisiin tarkastella ja tukea, mutta emme kuitenkaan saa jättää huomiota tärkeintä, mikä on työntekijöiden suojeleminen. Tästä syystä me hiukan epäilemme sitä, että nyt sitten aikaa pidennettäisiin viiteen kuuteen vuoteen Berylymin osalta. Meidän vastuullamme on tarkastella riskejä ja tarjota ennaltaehkäisymahdollisuuksia, että voitaisiin rajoittaa kansalaisten altistumista näille riskitekijöille. Tuen ehdotusta, jonka puheenjohtaja juuri teki, sanoi, että meidän ei pitäisi unohtaa tarvetta äh, esittää uudestaan äh, nämä, näitä tarkistuksia, jotka liittyvät dieselkasuihin. No aina en ole samaa mieltä, mutta uskon kuitenkin, että meidän täytyy nyt äh, tämä kysymys viedä eteenpäin, koska tämä koskettaa useita ihmisiä työpaikalla. Täytyy muistaa, että terveys terveys on asia, jota ei koskaan tässä yhteydessä vaarantaa. Ja täällä sitten seuraavat pari eivät olekaan paikalla, joten komission edustaja, olkapa hyvä. Kiitokset esittelijälle. Hyvä teksti ja on myös mukava olla täällä keskustelemassa teidän kanssanne asiasta, havaita miten paljon te olette asiasta perillä. Minä siksi ainoastaan lyhyesti muutaman kohdan tässä esittäisin ensiksi. Toistan sen, mikä on jo otetti, otettu kunnikin esille, että tämä on aivan loistava direktiivi. Se on hyvin vahva muotoilu, kun joku aine laitetaan direktiiviin, niin sille tulee selvät vaatimukset, ja nämä vaatimukset eivät sitten tule rajoitetuiksi muuta kuin teknisesti ajateltuna. Ei ole kyse mistään taloudellisesta puolesta, eli kun joku aine kuuluu tämän direktiivin piiriin, niin sille täytyy olla sitten myös korvaavat aineet. Ja tämä on tietysti valtava vastuu lainsäätäjän kannalta. Ja siitä syystä meillä on olemassa tällainen sääntelymenettely. Me käytämme tieteellistä tietoa. Meillä on kolmikantaneuvottelut ja työmarkkinaneuvottelut käynnössä, käynnissä myöskin. Ja sitten myös nämä yhteispäätösmenettelyssä olevat toimielimet mukana tietysti tämä merkitsee nyt sitten sitä, että me emme välttämättä pääse eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollisesti monet osapuolet haluaisivat, mutta meidän täytyy kuitenkin tässä edetä hyvää tahtia oikealla tavalla, jotta otamme kaikki tekijät huomioon. Tämä siis ensimmäiseksi. Ja toiseksi se, mitä puheenjohtaja te mainitsitte, ja monet jäsenetkin ottivat esille. Eli meidän täytyy varmistaa se, että direktiivin päivittämisestä tulee säännöllinen menettely. Juncker ja komission jäsen ovat olleet tämän ajatuksen takana myös. Tämä on sosiaalisessa pilarissa erittäin tärkeä asia ja siksi tämän pilarin sisällä täytyy taata juuri se, että tämä menettely ei sitten yksi, kaksi tyssää, vaan se jatkuu neljänteen, viidenteen, kuudenteen, seitsemänteen uudelleen tarkasteluun ja luudelle luokitteluun. Eli tässä täytyy pysyä samoilla raiteilla. Ja kuten monet teistä ovatkin jo sanoneet, niin on hirveän tärkeää tässä toisessa ja kolmannessa luokittelussa päästä eteenpäin juuri tämän kolme, lainsäädäntökauden sisällä. Ja näin tämä kuuluu sitten poliittisena vastuujana näille kolmelle toimielimelle. Neuvosto on tähän mennessä toiminut hyvin myönteisessä hengessä ja nopeammin kuin missään muussa politiikan kysymyksessä saa yhte, yle, yhteisen kannan aikaan saamiseksi. Ja näihin kahteen muuhun kohtaan sitten juuri sytotaksiset lääkeet, No, tämän asian tietysti otamme myös erittäin vakavasti. Komissio on hyvinkin sitoutunut tähän asiaan. Toki tärkeintä on tässä se, että löytäisimme käytännön ratkaisut siihen, millä tavalla näitä esittelijän viittaamia main tapauksia käsitellään. Tämä tulee tuota puitedirektiivistä jo. Meillä on suuntaviivat sieltä tiedot tulleet ja me tiedämme, mihin asti komissio pystyy tämän viemään. Mutta kuten jo sanottiinkin, niin se, että me lääke, tietyn lääkeryhmän laitamme tämän direktiivin piiriin, niin niissä on omat vaikeutensa ja tietysti poliittisia hankaluuksia myös, joista te tiedätte paremmin tässä, kun me emme sitten mieti yritysten etua tai sitten työntekijöiden suojaa, vaan me pyrimme löytämään tasapainon tietenkin työntekijöiden suojan ja sitten myös terveydenhuollon välillä. Lainsäädännöllisiä ongelmia tästä sitten tulee, millä tavalla tämä esitetään direktiivissä. Meidän oikeudellisella yksiköllämme on todellakin tässä nyt sitten ongelmia, mutta tässä esityksessä on hienosti sanottu se, millä tavalla voitaisiin ottaa muutoksia tähän direktiiviin. Direktiivihan on automaattinen sinänsä, eli arvioidaan tilannetta. Jos me muutamme tätä näkökulmaa, niin se muuttaisi sitten direktiiviä ja myös suhtautumistamme tiettyihin aineihin. Mutta joka tapauksessa me, meidän, kuten jo sanottiinkin, me suhtaudumme sekä lainsäädännöllisesti että myös poliittisesti asiaan tarkoin ja analysoimme asiaa syvällisesti ennen kuin otamme sitten nämä sytotoksisetkin lääkkeet mukaan direktiiviin. Kiitokset. Kiitos. Ja Adria, olkaa hyvä. Si, vorrei ringraziare tutti. Niin, minä haluaisin kiittää kaikkia, myöskin varsinkin komissiota näistä arvioista ja huomioista, joita kuulemme tässä ensimmäisessä keskustelussa ja joita minulle toimitettiin. Meillä on varmaankin mahdollisuus jatkaa työtämme ja tehdä parannuksia tähän. Tämä on perusta, jonka, johon, tai jonka pohjalta voimme rakentaa kaikkien panoksella. Haluaisin hiukan rauhoitella teitä, varsinkin mitä tulee näihin myrkyllisiin lääkeaineisiin. Tarkoituksena ei ole korvata hoitoja, joilla pelastetaan miljoonia ihmisiä Euroopassa, vaan tarkoituksena on se, että kun näitä aineita valmistellaan, pakataan ja käsitellään, niin työntekijöitä suojellaan ja niille heille, jotka käyttävät lääkkeitä, mahdollistetaan lääkkeiden käyttö, koska nämä lääkkeet pelastavat kuitenkin henkeä. Työntekijöiden terveyttä täytyy kuitenkin suojella ja tältä osin olen, olen luottavaisin mielinen ja uskon siihen, että olen antanut tälle asialle oikean, olen vienyt sitä oikeaan suuntaan. Viimeisen tavoitteemme tiedämme kaiken, eli se, että kaikki nämä karsinogeenit saataisiin poistettua käytöstä ja työntekijöitä voitaisiin suojella jos sitten on mahdollista myöskin kehittää uusia aineita, uusia materiaaleja, joita voidaan käyttää, niin se on tietysti yksi hyvä vaihtoehto ainakin siirtymäkaudella niin, että yritykset eivät joutuisi sulkemaan. Meillä on lainsäätäjinä hyvin selkeä tavoite – Kuten kollega ähm, muistutti, työntekijöiden terveydellä ei ole hintaa. Jos sen hinta on työntekijö, työ, työpaikan menettäminen sen takia, että yritykset lopettavat tai siirtävät tuotantoa, niin sitä pitäisi välttää. Jos sitten voitaisiin jolla, voidaan jollain tavalla tukea yrityksiä, niin se kannattaa tehdä. Haluaisin myöskin painottaa, että kun tätä direktiiviä käsittelimme, niin olen kuunnellut työntekijöiden edustajia sekä myös yrittäjien edustajia, yritysten edustajia. Ja minulla ei ole minkäänlaisia intressejä suuntaan eikä toiseen. Minun tavoitteenani on vain suojella työntekijöitä ja toisaalta sitten myös suojella yritysten, yritysten tilannetta niin, että ei kuitenkaan vaaranneta työntekijöiden terveyttä. Eli kaikki ovat olleet tässä työssä mukana. Ja minä kehoitan kaikkia tekemään yhteistyötä ja tukemaan minua niin, että voin vielä parantaa tätä työtä. Uskon, että meillä on nyt hyvä pohja tulevalle työlle, mutta uskon, että voimme vielä saavuttaa paremman tuloksen lopultakin. Kiitos. Kiitokset. Ja vielä sitten yksi puheenvuoro tässä. Kiitos puheenjohtaja. Ja onnittelut esittelijälle mainiosta työstä. Erittäin hyvää työtä erityisesti sytötoksisten lääkkeiden osalta ja niiden altistumisen osalta. Ne aiheuttavat merkittävän riskin, varsinkin jos niille altistutaan pitkäaikaisesti. Ja 30 vuoden ajalta on jo on jo tieteellistä tietoa ja todistusaineistoa tästä asiasta sen vuoksi, että monet kuolevat leukemiaan ja muihin eh, syöpäsairauksiin ja, ja nämä aineet aiheuttavat keskenmenoja ja muita ongelmia. Ja eh, esittelijä on ottanut nämä kaikki huomioon niiden työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät terveydenhuoltoalalla. Ja äh, nämä kaikki lääkkeet, jotka on määritelty vaarallisimmiksi, on otettava tässä mukaan, kuten esittelijä sanoo. Ja tällä tavalla voidaan pelastaa kymmeniä tuhansia työntekijöitä vuodessa. Meillä on siis vuosikymmenten tieteellinen tutkimusaineisto tämän työmme tukena. Meidän täytyy nopeasti toimia ja näitä muutoksia täytyy myöskin tukea kansallisilla Euroopan tason toimilla ja siinä täytyy, niissä täytyy olla mukana kaikki toimijat, akateeminen maailma, työmarkkinaosapuolet ja kaikki tahot haluavat, että nyt toimitaan. Ei jossain lähitulevaisuudessa, jossain tulevassa parlamentin kokoopanossa tai tulevassa valiokunnassa, vaan meidän täytyy toimia nyt. Meidän täytyy tehdä vielä muita muutoksia, jotta me voimme vielä parantaa tätä. Komissio ei ole tehnyt minkäänlaisia ehdotuksia tämän asian osalta. Ja komissio on vain toistanut, että se on antanut ohjeistusta, mutta tätä ohjeistusta täytyy päivittää nyt teknologisen kehityksen edetessä. Ja komission ohjeistus on vain suositus, Eh, ja nämä asiat täytyy sen sijaan ottaa mukaan lainsäädäntöön, sillä jos me emme toimi nyt, niin komissio ei välttämättä toimi kahden, neljän tai kymmenenkään vuoden päästä. Ja voi olla, että me olemme vuosikymmenten päässä vielä samassa tilanteessa kuin tänä päivänä. Eli meidän täytyy tehdä asialle jotain nyt. Kiitos. Merci. Kiitokset. ja 24. syyskuuta tarkistukset ja 18. lokakuuta äänestämme. Ja sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla ja käsittelemme sitten sosiaalipolitiikan vuosikertomusta ja työllisyys. Tähän liittyy myös euroalueella. Ja päätä kymmeneksi minuutiksi annan puheenvuoron Sven Langedäikille ja hän voi, anteeksi kun nyt varmaan äänsin nimenne vähän väärin, mutta kuitenkin eh, tuon yhteisen tutkimuskeskuksen edustajalle. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä täällä sosiaalinen tulostaulu tässä yhteydessä. Viime marraskuussa EUn johtajat äh, puhuivat äh, Kööpenhaminan sosiaali- sosiaalisessa huippukokouksessa sosiaalisten oikeuksien tulostaulusta. Ja siellä puhuttiin parista kymmenestä oikeudesta, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan hyvin toimivia työmarkkinoin. Puheenjohtaja Juncker puhui oikeudesta terveydenhuoltoon, työn ja perheelämän yhteensovittamisesta, minimitulosta ja on sosiaalisten asioiden pilarista ja että EU toimii tässä kansalaisten puolesta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Euroopan talouden ohjausjakson talvipaketissa, joka maaliskuussa julkaistiin, jossa puhuttiin jäsenvaltioiden edistymisestä sosiaalisten projektien osalta. Tässä oli vakaus- ja kasvusopimus, myöskin maakohtaisen suositusten täytäntöpano ja ensimmäistä kertaa myöskin maaraportit, jossa korostettiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarien oikeuksia ja tulostaulun tietoja käytettiin, jotta pysytään kartalla jäsenvaltioiden eh, sosiaalista ulottuvuuksista. No, tämä pilari sopii eh, komission sosiaalisen asioiden agendaan ja sen on tarkoitus olla komp- kompassi paremmille työolosuhteille EU:ssa, joten tässä pohjataan eh, työmarkkinoille pääsyyn, dynaamiset työmarkkinat ja oikeudenmukaiset työehdot, sosiaalinen inkluusio ja suojelu on otettu nämä kolme kolme ulottuvuutta. Näihin liittyy 12 asiaa ja tässä on myöskin 14 otsikkoa ja 21 toissijaista indikaattoria. Ja tässä myöskin on käytetty esimerkiksi mm, ikää, sukupuolta. Täällä on yhdessä kolme indikaattoria, jotka pohjautuvat tilastotietoihin esimerkiksi Eurostatista, OECDstä ja muista keskuksista. Keskeinen tutkimuskeskus tuki näiden tietojen arviointia ja avusti myöskin johdonmukaisuudessa. Ja nyt myöskin perustettiin sitten 24 kielessä verkossa toimiva väline, ja tämä on tämän linkin takana käytettävissä, ja sen löytää myöskin käyttämällä hakukoneetta kirjoittamalla Social Scoreboard – niin tämä tulostaulu. Siinä on koko joukko tietoja, jotka olemme ryhmittäneet kuuteen interaktiiviseen kaavioon. Ja minä esittelen nyt kolme näistä kaavioista. Ja nämä tiedot liittyvät sosiaaliseen lähentymiseen ja sosiaalisiin haasteisiin ja erityispiirteisiin. Nyt tämä granularity, erityispiirteet, no tämä maakohtainen analyysiväline, sen avulla pyritään nyt arvioimaan keskimääräisiä tietoja eri henkilöryhmissä. Kun nyt tarkastelemme esimerkiksi, esimerkiksi työllisyysastetta, niin me tässä on tuloksellisuus ensimmäisenä, ja te tiedätte tämän kaltaiset tiedot, työllisyystiedot 57,8 Kreikassa ja 81 prosenttia Ruotsissa vuonna 2017 on tämä vaihteluväli. Tietojen keruu tarjoaa lisätietoa. Ja tässä nyt tarkastelemme tätä sukupuolen osalta ja nyt tässä yhdellä vilkaisulla näkee, että joissakin maissa, kuten Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa, työllisyysaste naisten ja miesten osalta on hyvin samankaltainen, ne ovat hyvin lähellä toisiaan, kun taas joissakin muissa jäsenvaltioissa, kuten Maltassa, Tsekin tasavallassa, Kreikassa ja Italiassa on suuria eroavaisuuksia. Ja tämä antaa tietoa siitä, että mihin pitäisi puuttua työllisyyspolitiikassa. No sitten tässä on toinen kuva tähän. Tämä on siis ikään pohjautuva. Ja nopeasti tästä nyt saa vaikutelman siitä, että missä haasteet ovat eri ikäryhmien kohdalla, varsinkin kun ajatellaan vanhempia työntekijöitä ja kaikkein nuorimpia ikäryhmiä. Alankomaiden kohdalla esimerkiksi nuorten kohdalla työllisyysaste on korkea ja sitten toisilla valtioilla on haasteita vanhempien ja nuorimpien työntekijöiden osalta. Sitten vielä toinen kavio, joka liittyy koulutuksen, jos nyt katsomme EU-ta, niin noin puolet väestöstä, työikäisestä väestöstä, jolla on alempi tutkinto, ei ole työelämässä. Ja tässä nyt nähdään jäsenvaltioiden laajuisesti erot ja erot nimenomaan heikoimmin koulutettujen ja korkeakoulutettujen välillä. Tässä on Portugali yhtenä esimerkkinä. No sitten pääsen toiseen kaaviotyyppiin oppiin. Tämä liittyy lähentymiseen sosiaalisen piilarin pitäisi olla myöskin, tai toimia pilarina, että päästäisiin kohti parempia työ- ja elinolosuhteita. Tämä aikajana, jonka nyt tässä teille näytän, kertoo lähentyvätkö EU-maat toisiaan, kun ajatellaan näitä indikaattoreita. Tässä esimerkki on esimerkiksi liittyen niihin, jotka äh, ovat ikään kuin opiskelupudokkaita, ja tässä nyt sitten ovat nämä jäsenvaltiot eri vuosina. EU, EUssa nyt on nähtävissä tätä lähentymistä ylöspäin, mutta tämä sosiaalinen lähentyminen ei kuitenkaan näytä nyt liittyvän tähän esimerkiksi työllisyysasteeseen tai työttömyysasteeseen. Jos nyt kysyisin, että mitkä näistä 14 indikaattorista ovat sellaisia, että niissä olisi tapahtunut tätä lähentymistä, niin kun nyt nopeasti katsomme näitä 14 indikaattoria, niin ehkäpä kolmessa näyttäisi olevan tuollaista ylöspäin suuntautuneisuutta, mutta muiden kohdalla nyt sitten tarvitaan vielä lisää ponnisteluja. Ja sitten viimeinen kaaviotyyppi tai viimeinen väline tyyppi, jonka haluaisin nyt teille esitellä, ovat nämä, nämä heat kaaviot, joissa voidaan sitten nähdä, että mitkä ovat suurimmat haasteet eri valtioille ja EUlle kokonaisuudessaan. Tämä kartta antaa näkemyksen EUn, EU-maiden toiminnasta. Tässä on viisi erilaista osa-aluetta. Ja tässä on 11 vuotta tuo tarkasteluajankohtaan. Haluaisin muistuttaa, että violetti Oh, on ikään kuin tuo paras 20 prosenttia, parhaat arvot, joita jäsenvaltiot ovat saavuttaneet 2005 2015 Belgia on tässä esimerkkinä tuolla vasemmalla. Täällä on neljä violettia neliötä. Tässä tapauksessa tässä on erilaisia vaihtoehtoja siitä, että missä maa on toiminut hyvin, mutta tämä ei kuitenkaan äh, auta prioriteettialueiden osoittamisessa, joten tarvitaan eri algoritmia. Ja kun nyt pyritään löytämään erilaisia ratkaisuja, niin tämä tässä nyt nähdään, että missä suurimmat haasteet ovat Eli indikaattorit sille, että missä suurimmat haasteet ovat. Ja sitten täällä oikealla puolella ovat sellaiset maat, joilla näitä haasteita on kaikkein eniten. Kun tarkastelemme nyt tätä 2016 vuoden karttaa liittyen 14 indikaattoriin sosiaalisen tulostaulun osalta, niin koko EUn alueella vaikuttaa siltä, että suurimmat haasteet liittyvät epätasa-arvoon, eriarvoisuuteen ja siihen, että nyt tässä on esimerkiksi riski sosiaalisen syrjäytymiseen. Ja kun katsotaan nyt niitä maita, joissa ovat suurimmat haasteet, Romania, Kreikka, Italia, Bulgaria, Espanja ja Latvia ovat nämä maat. Nämä tulokset ovat linjassa myöskin tutkimustulosten kanssa viimeisimmän eurobarometrin kautta. Tärkeimmät sosiaalikysymykset, joista kansalaiset ovat huolissaan, on eriarvoisuus, sosiaaliturva ja työttömyys. nämä haasteet olivat osittain erilaiset vuonna 2010, kun huolenaiheet liittyvät suurimmaksi osaksi työttömyyteen ja eriarvoisuus tuli hiukan myöhemmin. Ja kun katsotaan tilannetta ennen kriisiä, niin silloin haasteet olivat vielä erilaisia. Olimme huolissamme näistä nopeasti työpaikalta lähtevistä ja myöskin lasten, lasten päivähoito oli tässä, jotta saataisiin oikeudenmukaisempi unioni aikaiseksi. Tämä on tärkeä prioriteetti komissiolle jäsenvaltioiden toimintaa voidaan parantaa sosiaalipilaria noudattamalla ja tämä verkkoväline, jonka teille näytin tässä, se voi auttaa tässä, koska näin voidaan helposti helposti käyttää näitä tietoja ja tämä on siis saatavilla kaikilla EUn kielillä. Siitä päivitetään automaattisesti välittömästi, kun näihin arvoihin tulee muutoksia. Tätä välinettä on kehitetty eri keskuksessa ja mielelläni kuulisin ehdotuksia tai ottaisin palautetta vastaan siihen liittyen. Paljon kiitoksia. Merci. Pour euh, le PPE, Monsieur Hetman. Kiitokset tästä. Ja sitten esittelijä. E, dziękuję za tą prezentację Komisji Europejskiej, niezwykle ciekawą i e, mam nadzieję wnoszącą do naszej dyskusji. Natomiast nie ulega wątpliwości. Tämä on ollut hyvin tärkeä panostus tähän meidän keskusteluumme. Työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava valiokunta on tänä vuonna ensimmäistä kertaa valmistellut erityiskertomusta tähän asiaan liittyen. Ja tämä ei ole ainoastaan lausunto niin kuin edellisellä kerralla, vaan olen vakuuttunut, että molemmat tekijät kuuluvat talouspolitiikkaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, ja meidän täytyy todellakin näihin asioihin kiinnittää huomiota. Eurooppalainen kohesiopolitiikka uudenlainen sellainen on valmisteilla. Ja toivon, että uusi kohesiopolitiikka on paremmin sidoksissa Euroopan talouden ohjausjaksoon. Euroopan talous kasvaa ja myönteiset näkökohdat on nyt nähtävissä esimerkiksi työllisyysluvuissa. Tämän vuoden alkupuolella työttömyys EU:ssa oli 8,6 prosentin tasolla. Se on kaikkein alhaisin luku vuoden 2008 jälkeen, mutta tämä on kuitenkin vielä liikaa. Meidän ei tulisi olla tyytyväisiä tähän lukemaan. Tässä mietinnössäni haluaisin kertoa niistä raporteista, joihin meidän tulisi kiinnittää huomiota, esimerkiksi nuorisotyöttömyys, työikäisten köyhyys, terveydenhuoltojärjestelmät, eläkkeet ja niin poispäin. Minä uskon, että komission maakohtaiset suositukset ovat hyvä analyysi ja ovat myöskin merkittävä osa Euroopan talouden ohjausjauksia, mutta jäsenvaltiot eivät ole riittävällä tavalla näitä suosituksia pistäneet toimeen ja tämä hidastaa uudistuksia. maakohtaisten suositusten pitäisi sisältää rajoitettu määrä universaaleja suosituksia, mutta ne pitäisi toimeenpanna oikealla tavalla. Minä toivon, että me saisimme aikaiseksi integroivat työmarkkinat ja heikossa asemassa olevat ryhmät on toki myöskin muistettava. meidän ei myöskään tulisi unohtaa niitä, joilla on epätyypillisiä työsopimuksia. On olemassa hyvin nopeasti muuttuvat työmarkkinat ja myöskin digitaalisuus tässä vaikuttaa tilanteeseen. Tässä meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja jatkokoulutukseen. Myöskin työntekijöiden liikkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Ja lopuksi haluaisin vielä todeta, että pitäisi voida myöskin paremmin yhteensovittaa perhe- ja työelämä. Kyse on myöskin investointien lisäämisestä lastenhoidossa. Odotan tässä vilkasta keskustelua ja hedelmällistä yhteistyötä tämän mietinnön puitteissa. Paljon kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten demareiden puolesta Havi Lopes, kiitokset puheenjohtaja. Ensiksi kiitokset esittelijän tekemästä työstä ja tästä luonnoksesta varjoesittelijänä. Voin tosiaan sanoa, että tämä on mainio pohja jatkolle tulevien viikkojen aikana. Ja siinä tosiaan hienosti sitten esitetään myös komission tekemä työ näissä maakohtaisissa arvioinnissa, kuten komissiokin on jo esittänyt, ja tässä on sitten todellakin nyt myös havaittu esittelijän suhtautuminen asiaan tähän, ja varmasti voimme jatkaa tällä linjalla. Kuitenkin muutama sana asiasta, sillä voimme ajautua siihen vaaraan, että kun puhumme maakohtaisista tilanteista ja yleisluontoisesti varsinkin taloudellisesta tilanteesta tässä Euroopassa, niin sitten voimme ajautua tällaiseen itsepuolustukseen. Mehän tiedämme, että makrotaloudelliset tilastotiedot ovat parantuneetkin. Kasvua on nähty, työpaikkoja on nähty ja sitten olisi valtion talous parantunut. Mutta kyllä tällaista makrotaloudellista epävarmuutta on aika lailla monin indikaattorein havaittavissa ja e, niitä sitten tosiaan on seurattava, vaikka osittain olemme päässeetkin jo kriisiä edeltävälle tasolle. Eli meidän emme saa unohtaa tätä nykyistä taloudellisen tilanteen herkkyyttä ja, ja haurautta. Ja myös täytyy muistaa näiden viimeisten kymmenen vuoden jättämät arvet, erityisesti sosiaalisesti ajatellen. Ja sitten muistattava, miten nykytilanne on muuttunut suhteessa viimeiseen kymmeneen vuoteen, kun ajattelemme eurooppalaista velkataakkaa, eurooppalaisten valtioiden velkataakkaa, ja me emme sitten oikeastaan edes tiedä, millä tavalla voimme kohdata tulevan kriisin tässä tilanteessa, jos sellainen piilee. Ja näin sitten meidän täytyy nyt muistaa, millä tavalla me olemme onnistuneet jatkamaan ja saamaan kasvua aikaan viime vuosien aikana, mutta meidän täytyy kuitenkin toimiin ryhtyä. Tämähän tapahtuu sitten rahapolitiikalla tietenkin, tilanteen korjaaminen aivan varmasti. Ja sitten täytyy myös muistaa, että taloudellinen ympäristö kansainvälisesti ajateltuna on myönteisessä hengessä, myönteisessä tuulessa etenemässä ja sitä sitäkin meidän täytyy sitten seurata. Se vaikuttaa totta kai suoraan meidän eurooppalaiseen talouteemme. Ja näin sitten kysymmekin sitten, olemmeko me valmiita nyt näihin muun tuleviin muutoksiin. Ja tähän kysymyksiin haluaisin vastauksen. Eli meidän täytyy olla nyt sitten tosiaankin valmistautuneita tulevaan. Meidän täytyy tehdä riittävästi riittävästi toimielinten näkökulmasta ja eurooppalaisella tasolla erityisesti yhteiskunnissamme, jotta me voimme selvitä ja voimme sitten vastustaa myös mahdollista tulevaa kriisiä. Se huolestuttaa meitä kovasti. Ja sitten toisaalta meidän täytyy myös peräänkuuluttaa näiden arpien hoitamista, koska viimeisten kymmenen vuoden aikana todellakin valtavia hankaluuksia on luotu, kun ajatellaan, miten ihmisten palkkakehitys on jumittunut, millä tavalla työttömyys on kasvanut, miten köyhyys on kasvanut, eikä oikeastaan minkäänlaista suojaa ole kaikkialla tarjolla, ja sitten myös työpaikat ovat sopimuksissa epätyypillistyneet, eli meidän täytyy näihin, näihin ongelmiin puuttua ja varsinkin sitten myös pystyä korjaamaan näitä kriisin jättämiä jälkiä eettisesti ajatellen erityisesti ja myös uskomme, että emme pelkästään eettisesti tässä toimi, vaan myös siten, että me saamme tämän koko unionin toimimaan paljon vahvemmin ja yhtenäisemmin. Ja näin sitten vielä muistuttaisin yhdestä suuresta riskistä, eli poliittinen riski on meillä Euroopassa. Kaikkihan me sen näemme, valitettavasti se näkyy myös Yhdysvalloissa aivan selkeästi, kun ajatellaan minkälaisia keinoja siellä presidentti on ottanut käyttöön. Tämä on suuri vaara talouden kannalta ja toiseksi jos ajattelemme julkisia viranomaisia, niin meidän täytyy sitten pystyä löytämään jonkinlaisia ratkaisuja ja poliittisina vaikuttajina myös. Eli meidän on mietittävä sitä, millä, miten me pystymme hyötymään tästä taloudellisesta syklistä, jos me pystymme siitä sitten myönteisessä hengessä nauttimaan ja jos sitten jo ajaudumme taas negatiiviseen kielteiseen taloussykliin, niin millä tavalla sitten voimme pehmentää sen vaikutuksia Euroopassa. Kiitos. Kiitokset tästä. Ja sitten EKRL puolesta Trebesius, olkaa hyvä. Ja vielen dank Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle ja paljon kiitoksia myöskin komission suuntaan tästä puheenvuorosta. No, komission esitys osoitti, niin kuin myöskin nämä tulokset, jotka esitettiin aikaisemmin tänä vuonna, että Euroopan talouden ohjausyksen prosessi osoittaa, miten suurta uudistamistarve EU:ssa on. Nämä puuttuvat violetit laatikothan tämän osoittivat. Tämä on hyvin tasapainoinen tämä esitys ja se näyttää, että miten tarpeellisia nämä kasvua tukevat äh, tekijät ovat. Eli tässä nyt, että äh, vaaditaan esimerkiksi kestävää eläkejärjestelmää ja digitaalisia äh, toimia, niin minä tulen myöskään esittämään ryhmäni nimissä sellaisia tarkistuksia, jotka ovat kasvua ja tuottavuutta edistäviä, mutta silti, ja tätähän me kaikki olemme peräänkuuluttaneet, myöskin komissio meidän täytyy pitää tästä kokonaiskuvaa silmiemme edessä. Tässä nyt perään kuulutetaan äh, tätä lähentymistä ja tästä syystä nyt sitten tuolla oli noita pieniä violetteja laatikoita. Äh, oikeastaan lähentyminen on vähentynyt. Äh, kerroitte, herra Hetman, että talous euroalueella on korkeammalla tasolla, tai talouden tila on paremmalla tasolla kuin ennen kriisiä, mutta tärkeät kansantaloudet, kuten Ranska, Italia ja Espanja, ovat kuitenkin alhaisella tasolla ja tuo lähentyminen ei toimi ja tämä pitäisi myöskin myöntää. Meidän pitäisi olla tässä tai myöntää tämä. No sitten eurokriisi, Äh, ei ole vieläkään päättynyt. Me olemme edelleenkin kriisissä mukana ja olette oikeassa, että heti kun tällainen pieni järjestys tulee, jos esimerkiksi öljyn hinta nousee, niin olemme suurten ongelmien äärellä. Mutta äh, tämä, nämä syyt eivät ole ainoastaan öljyn hinnan muutoksissa, vaan voidaan löytää eurosta itsestään. Äh, euro on epäonnistunut rakennelma, kun ajatellaan niin erilaisia kansallis- kansantalouksia ja eri taloudellisia rakenteita euroalueella, niin niiden pitäisi kuulua samaan valuutan piiriin. Ja nyt tässä politiikalla ei ole riittävästi vaihtoehtoja, vaan kriisi ainoastaan pitkittyy ja muuttuu pahemmaksi. Meidän ei pitäisi kuvitella, että tällaisten paperien tai lähentymisen avulla euroalue voitaisiin pelastaa. Kuitenkin odotan rakentavaa yhteistyötä ja tulen myöskin muotoilemaan nämä asiat tarkistuksissa. Kiitos. Merci. Kiitokset. No Aldesta ei ole ketään paikalla, joten QEn puolesta Kuneva, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω όλους που συμβάλλανε στις Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tähän keskusteluun osallistuneet tästä erittäin tärkeästä aiheesta, eli euroalueen työllisyydestä. Hyvät kollegat, tänä päivänä olen iloinen siitä, koska olemme ottaneet askeleen eteenpäin työttömyyden estämiseksi euroalueella Euroopassa. Yritetään nyt päästä eteenpäin dynaamisemmin, rohkeammin ja, ja päättäväisemmin. Tämä on erittäin tärkeä, tärkeä kysymys, ei ainoastaan ihmisten oman ihmisarvon kannalta, vaan koko, koko euroalueen kannalta. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että työllisyys edistää maiden kehitystä. Ja tässä valiokunnassa viime marraskuussa talousasiasta vastaava komissaari sanoi, että on vieläkin mahdollista näistä tiukoista säännöistä hieman joustaa. Vakauden osalta täytyy siis olla jonkin verran joustavuutta, ja Italia ja Espanja ovat tätä joustavuutta jo hyödyntäneet. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että työllisyyttä edistävät kulut otetaan pois talous- ja vakauskriteerien talousarviosta. Ja tämä sitten vaikuttaa myönteisesti näiden valtioiden taloudelle. Myös Tyson sanoi samaa asiaa silloin, kun hän vastasi kysymykseen, jonka 27 edustajaa olivat tehneet, ja osa näistä edustajista on myös, tai jäsenistä on myös tämän valiokunnan jäseniä tai sen sanoi, että jos me voimme vähentää vakaussopimuksesta tiettyjä varoja, jotka sitten ohjataan työllisyyden tukemiseen, eli työttömyyden torjumiseen, niin tämä on sitä joustavuutta. Eli me voimme siis toimia myös joustavasti silloin, kun me toteutamme tiettyjä rakenneuudistuksia. Me voimme sisällyttää myös uudistuksia, jotka koskevat työmarkkinoita. Eli me todellakin pyydämme, että tähän, tätä asiaa tarkastellaan erittäin huolellisesti ja myöskin arvioidaan sitä työllisyysvaikutusta ja talousvaikutusta eri jäsenvaltioissa. Olen tehnyt ehdotuksen omassa GUE-ryhmässäni. Olen tehnyt ehdotuksen siis koordinaattoreille siitä, että keskustelisimme tästä kysymyksestä ja tutkisimme ja laatisimme tutkimuksen asiasta. Kyse on matemaattisesta kysymyksestä ja haluaisin itse tehdä yksityiskohtaisia ehdotuksia tämän asian osalta ja toivon, että kollegat toimivat myös nopeasti. Kun nyt siirrymme matematiikan piiriin, niin haluaisin siterata Einsteinia. Maailma on varlen, eli ei niille, jotka tekevät pahaa, vaan tai ei niiden vuoksi, jotka tekevät pahaa, vaan niiden vuoksi, jotka sitten eivät tee mitään, vaikka näkevät pahaa. Eli haluaisin sanoa teille, että älkää osallistuko Älkää olko siis ähm, toimettomia vaan, ja, ja tar- älkää vain katsoko sivusta, vaan tehkää asioille jotain. Kiitoksia. Ja sitten ähm, täällä ei muita näitä olevankaan, joten komission puheenvuoro seuraavaksi. No. Je suppose que non. Ei taida olla sieltä puhui, puhujaa myöskään, joten Lanhreik, olkaa hyvä vielä. Kiitos. Kiitoksia kaikille puhujille näistä puheenvuoroista ja kommenteista ja mietintöluonnoksesta, jossa käsitellään haasteita, joita meidän täytyy yhdessä käsitellä. Toivomme, että omalta osaltamme pystymme edistämään tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla indikaattoreita ja tarvittavaa tutkimustietoa yhteisen tutkimuskeskuksen kautta niin, että me voimme näihin yhteisiin haasteisiin tarttua ja parantaa tilannetta. niin, että, että myöskin tämä eurooppalainen sosiaalinen pilari saataisiin tähän pakettiin liitettyä. Kiitoksia. Merci. Kiitokset. No niin, ja sitten aikataulusta. Tarkistukset 30. päivään elokuuta mennessä. Ja muistan, että ainoastaan englanniksi voitte esittää tarkistuksia aikasyistä. Ja sitten neljäs päivä syyskuuta alkaa meidän toimintaviikkomme. Ja sitten 8. ja 9. päivä lokakuuta tästä äänestämme ja to- lokakuun toisen Strasbourgin tämä menee täysistuntoon. Kiitokset nyt sitten. Nyt me olemmekin päättäneet ajois- aikaisemmin, joten pidän pienen puolen tunnin tauon nyt tässä, koska kello 11 tänne saapuu Hartinger Klein työllisyys- ja sosiaaliministeri tulee tänne edustamaan puheenjohtajavaltiota. Kiitos.

Okay, friends and members, well... No niin, hyvät ystävät ja jäsenet. Tervetuloa taas takaisin tähän työllisyysvaliokunnan kokeeseen. Nyt sitten voimme toivottaa tervetulleeksi tänne Hartinger Kleinin Itävallan työllisyys- ja sosiaaliasiain kuluttajansuojan ja ministerin Ja osa meistä on jo tavannutkin hänet tässä aiemmin tänä vuonna. Mukava kun tulitte. Olkaapa hyvä. Nyt sitten voitte kertoa, mitä Itävallan kaudella aiot, tavoitellaan. Toiveet ovat korkealla. Olkaapa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja Rova Ulfskog, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet ja työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavaan valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ja haluaisin kiittää myöskin tässä näitä ihmisiä takana, niin tulkkeja. Kiitokset siitä, että tulkkaatte tämän. Minulla on erittäin suuri ilo ja kunnia tänään saada olla täällä teidän luonanne ja esitellä teille Itävallan kauden ohjelma työ- ja sosiaalikysymyksissä. Itävalta toimii nyt puheenjohtajana vaalikauden loppuvaiheissa. Ja kuten tiedätte, meillä on todella suuria haasteita edessämme ja olemme tietoisia niistä suurista odotuksista ja vastuusta, joita tähän liittyy päivän poliittiva, poliitti, polttava unionin, unionin toiminta liittyy Brexitiin ja monivuotiseen rahoituskehykseen vuoden 2020 jälkeen. Ja totta kai myöskin maahanmuuttokysymykset ovat nyt päivän polttava asia. Tärkeä demokratian kulmakivi on sosiaaliturva. Tästä syystä olen hyvin iloinen siitä, että te hyvät ja naiset ja herrat saatte nyt kuulla puheenjohtajakautemme painopistealueista tällä alalla. Euroopan parlamentti on äärimmäisen tärkeä EUn toimielin, sillä se edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Tiivis ja rakentava yhteistyö teidän kanssanne seuraavan puolen vuoden aikana on tästä syystä minulle erityisen suuri tehtävä. Se, miten tärkeää toimielinten välinen yhteistyö on, ovat osoittaneet ne neuvottelut, joita on käyty teidän toimivallassanne olevista asioista. Ja minä nyt tässä mainitsen muun muassa lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin. Ja tässä saatiin yhteinen hyvä lopputulos aikaiseksi, joka edistää oikeudenmukaista palkka- ja kilpailutilannetta EUn sisällä. Euro, äh, Itävallan äh, motto äh, puheenjohtajan aikana on Eurooppa, joka suojelee. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös Eurooppa, joka hyödyttää kaikkia. Oikeudenmukaiset työehdot kaikille ja hyvin toimivat sisämarkkinat, joka edistää liikkuvuutta samanaikaisesti kuin sosiaaliturvaa, terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla ja esteiden poistamista. Nämä ovat tärkeitä asioita meille ja tässä totta kai tärkeää, kun ajatellaan uutta työmallia, on edistyvä digitalisaatio, joka myöskin äh, tuo meille haasteita. Meidän tavoitteemme on nyt viedä näitä töitä eteenpäin hyvin sitoutuneesti. Haluan kiittää Bulgariaa ja erityisesti ministeri Petkovia hänen tekemästään loistavasta työstä. Äh, ja nyt sitten äh, me noudatamme itävaltalaisia perinteitä, me toimimme sillan rakentajina ja vilpittöminä välittäjinä. Tavoitteemme on tässä pitää Eurooppa yhtenäisenä. Me haluamme neuvotella äh, olemassa olevista lainsäädäntökehyksistä ja haluamme viedä niitä loppuun tai edistää niitä sitten ja antaa ne sitten Romanialle eteenpäin. Me olemme tietoisia äh, siitä tavoitteesta, että kun ajatellaan neuvotteluja, niin ne täytyy saada tämän vaalikauden aikana päätökseen ja odotamme innolla rakentavaa yhteistyötä teidän kanssanne Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Hyvät naiset ja herrat, nyt sitten näistä päivän polttavista kysymyksistä. Kesäkuun neuvosto äh, on äh, saanut suurta edistystä aikaiseksi tärkeissä kysymyksissä. kautemme voi, tai valtiomme voi nyt äh, esittää pian neuvottelutulokset sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen on edelleenkin tärkeä osa sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Neuvosto osoittautui kesäkuussa hyvin valmi, valmiiksi kompromisseihin ja otti esille sen, miten tärkeää on helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Itävalta pyrkii kolmikantaneuvottelujen kautta aloittamaan neuvottelut mahdollisimman pian liittyen työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Lyhyiden neuvottelujen jälkeen saatiin aikaiseksi yhteinen kanta kesäkuussa liittyen direktiiviin, joka koskettaa avoimia ja ennakoitavia työolosuhteita. Uudet työmuodot, kuten alustatyö ja nollatuntisopimukset, voivat aiheuttaa epävarmoja tilanteita. Se, että löydetään yhteinen ratkaisu, niin tämä tulee olemaan tehtävämme kolmikantaneuvottelujen aikana. Eurooppa, joka hyödyttää kaikkia, perustuu tasapainoiseen sosiaaliturvan saatavuuteen. Tästä syystä puheenjohtajavaltio Itävalta tulee jatkamaan neuvotteluja neuvoston suosituksista sosiaaliturvan saatavuuden osalta ja tulee myöskin puuttumaan yhteen tärkeimmistä haasteista eli digitalisaatioon. Nämä lainsäädäntö, lainsäädännöt ovat tärkeä osa Euroopan sosiaalisen pilarin täytäntöönpanosta, joihin parlamentin neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet samassa määrin työllisyysrakenteiden ja työorganisaation muuttuminen aiheuttaa uusia terveyteen liittyviä riskejä työntekijöille. Syöpä, kuten tiedätte, on kaikkein merkittävin kuolemaan johtava tekijä työpaikalla EU:ssa. Riskien ennaltaehkäisy ja altistuminen, rajoittaminen ovat tavoitteita, jotka jaamme Euroopan parlamentin kanssa. Karsinogeenidirektiiviin eh, toisen ja kolmannen osion muuttaminen ovat tästä syystä meille tärkeä prioriteetti. Meidän tavoitteemme on, että neuvottelut parlamentin ja kanssa ja neuvoston sisällä saatetaan nopeaan päätökseen, jotta Euroopan työntekijöille voidaan koko Euroopan alueella tarjota riittävää suojaa. Hyvien käytänteiden vaihtaminen syövän torjunnassa on äärimmäisen tärkeää Täytäntöön panossa Alankomaiden kanssa yhdessä perustettu etenemissuunnitelma Amsterdamista Viiniin on johtanut tärkeän konferenssin perustamiseen. Ja Itävalta tulee jatkamaan myöskin neuvotteluja liittyen eurooppalaisen työviranomaiseen. Neuvotteluprosessi on vasta käynnistynyt ja moni kysymys on vielä vailla vastausta. Tärkeää tulee olemaan lisäarvon löytäminen ja päällekkäisyyksien estäminen. Meidän puheenjohtaja valtiomme pitää hyvin tärkeänä myöskin tasa-arvoa ja vammaisten ihmisten mukaanottoa. Esteiden poisto on tässä hyvin tärkeää. Me tulemme jatkamaan Bulgarian puheenjohtajakaudella käynnistettyjä kolmikantaneuvotteluja ja pyrimme myöskin saattamaan neuvottelut tähän asiaan liittyen päätökseen. Tämän lisäksi EUn oikeusasia mieheen, miesten osalta järjestetään myöskin kokous. Kun ajatellaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ja EUn sektorikohtaisia ohjelmia, jotka liittyvät Euroopan talouden ohjausjaksoon, maakohtaisiin suosiksiin ja Euroopan sosiaalinen asioiden pilariin, niin Euroopan komissio on nyt lähtenyt uudelle tielle näiden osalta neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti uuteen ESF Plussaan. Tästä syystä työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaneuvosto otetaan tässä riittävässä määrin mukaan. Euroopan globalisaatiorahasto on toinen hyvin tärkeä väline me tulemme nyt sitten neuvoston työryhmässä käynnistämään neuvottelut heinäkuussa. Tässä tulee olemaan keskeistä se, että Euroopan globalisaatiorahasto pysyy joustavana välineenä ja että hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman pienenä. Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa tulemme BESCO-neuvostossa joulukuussa syys pakettia käsittelemään, johon liittyy siis tuo vuotoinen kasvuselvitys ja siihen liittyvät asiakirjat. Hyvin toimivat EUn virastot ovat kaikille tärkeitä. Meidän puheenjohtajakautemme tavoite on päättää kolmikanta neuvottelut liittyen asetukseen osasta Eurofondista ja CDFOPista – arvoisat parlamentin jäsenet, haluan nyt päästä tuohon epäviralliseen osioon. Tässä Itävallan puheenjohtajavaltio tulee jatkamaan Trion ohjelmaa liittyen työ- ja sosiaalikysymyksiin. Ja tässä keskitytään erityisesti seuraaviin asioihin. Digitalisaation tuomat mahdollisuudet, varsinkin kun ajatellaan työhelpotuksia ja varsinkin vammaisten ihmisten osalla. Toiseksi sosiaaliturva, myöskin kun ajatellaan uusia työn muotoja. Ja kolmanneksi työllisyyd, vaikutukset, digitaalion vaikutukset työllisyyteen, eli työn laatu. Työministerien epävirallinen tapaaminen 19. ja 20. heinäkuussa 2018 tulee keskittymään epätyypillisten työmuotojen ja digitalisaation ja alustapohjaiseen työllisyyteen. Me haluamme käydä keskustelua siitä, että onko sosiaaliturva ja työturva, jotka tekevät eh, siis ihmisille, jotka tekevät työtä, tällaista työtä on riittävä ja onko tässä olemassa hyviä esimerkkejä Euroopan unionissa. Haluamme myöskin käsitellä sitä, miten eh, robotit tulevat muuttamaan monien työntekijöiden päivittäistä työtä. Tämän lisäksi kun ajatellaan näitä uusia teknologioita ja niiden tuomia etuja, näistä on tarkoitus käydä keskustelua ja myöskin identifioida mahdollisia riskejä. Tulemme myöskin näyttämään esimerkkejä uusista teknologioista pienen näyttelyn muodossa. Olisi hienoa, jos työvaliokunnan puheenjohtaja ottaisi vastaan tämän kutsumme tuonne epäviralliseen kokoukseen. Tämän lisäksi 19. syyskuuta 2018 pidetään myöskin korkean tason konferenssi, jonka aihe on digitalisaatio ja työ 4.0. Te parlamentin edustajina ja myöskin työmarkkinaosapuolet ovat sydämesti tervetulleita sinne. Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, odotan innolla näitä tulevia haasteita ja yhteistä työtämme nyt tässä vuoden loppupuoliskolla. Haluaisin vielä korostaa lopuksi, että todellakin toivon, että yhteistyö parlamentin kanssa on tiivistä ja hyvää. Kiitän tarkkaavaisuudestanne ja odotan jo innolla kysymyksiänne. Thank you. Kiitos ministeri. Nyt siirrymme suoraan koordinaattorien puheenvuoroihin tai heidän, heidän sijaistensa puheenvuoroihin. Heinz Becker nyt ensimmäisenä. Parlamentin jäsen, tämän valiokunnan jäsen, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Haluan kiittää koordinaattoria, niin että hän antaa tässä varakoordinaattorille puheenvuoron. Hienoa, että täällä nyt itävaltainen ministeri on täällä. Toivotan teidät tervetulleeksi ja on hienoa, että täällä nyt kerrotte tästä puheenjohtajakaudesta – tämä puheenjohtajakausi. Siihen liittyy suuria odotuksia myöskin siitä syystä, että se on viimeinen täysimääräinen puheenjohtajakausi ennen Euroopan parlamentin vaaleja ensi toukokuussa. Te puhuitte tästä motosta, Eurooppa, joka suojelee, ja tämä turvallisuuden korkein tavoite liittyy myöskin sosiaaliturvan, sosiaaliseen turvallisuuteen – ja tämä nyt on teidän puheenjohtajakautenne ytimessä. Ja te tämän teitte selväksi muutamassa kohdassa. Se, että nyt tässä keskitytään vammaisiin työntekijöihin, sitä pidän erittäin hyvänä asiana ja sama pätee tietysti myöskin näihin valtaisiin digitaalisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme ja jotka ovat nyt sitten Itävallan puheenjohtajavaltiolle prioriteetti. Me näemme kaikki nämä haasteet, myöskin uhat, mutta varsinkin ne mahdollisuudet, joita nyt tässä on tarjolla ihmisten turvallisuutta ajatellen. Ja tämä, tämänkaltainen henki on tässä todella merkittävä ja minä myöskin huomaan, että se, sitä on ilmassa. Haluaisin esittää teille päivän polttavan kysymyksen, joka usein keskusteluissa – on tässä valiokunnassa jo tullut esiin. Me nyt työstämme tässä tunne, tätä tunnettua työolosuhteita käsittelevää asiaa, koska yhteiskuntahan toimii nyt niiden pohjalta. Ja haluaisin kysyä, että mitä mieltä puheenjohtajan valtio on niiden henkilöiden suoja, suojasta, joilla on tällaisia epävarmoja työsuhteita. Kiitos. Thank you. We'll go... <clears throat> Kiitoksia. Sitten seuraava koordinaattori. Py- pyrkikää nyt pysymään tässä kahdessa minuutissa. Kiitos. Eli rouva Jongerius. Uh, thank you, thank you for being... Kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla. Ministeri tapasimme jo Viinissä kun valmistelimme tätä kokousta, tai kun valmistelin tätä kokousta, luin tarkkaan nämä ongelmat, jotka Itävallan puheenjohtajavaltio on määritellyt. Ja kuin luin tämän ohjelman, huomasin, että käynnissä on monia sosiaalialan ohjelmia, ja ne mainittiin tässä ohjelmassa, ja toivon, että kaikki nämä asiat onnistuneesti saadaan eteenpäin. Täytyy sanoa, että olin yllättynyt siitä, että yksi tärkeä asia sieltä puuttuu, eli Euroopan työllisyysviranomainen. Ja hyvä, että mainitsitte sen tässä johdannossanne. Eli meillähän on kaikille etu se, että perustetaan tällainen yhteinen Euroopan työviranomainen, jotta kaikilla on samanlaiset toimintaedellytykset. Ajattelin aluksi, että ehkä Itävalta oli vähemmän kiinnostunut tätä asiaa edistämään, mutta olen iloinen, että mainitsitte tämän asian kuitenkin ja toivon todellakin, että työviranomainen Itävallan puheenjohtajakauden jälkeen on olemassa ja pystyy toimimaan. Kysyisin myöskin direktiivistä, jonka Hans Becker mainitsi, joka koskee työoloja kesäkuun neuvostohan sai aikaiseksi yhteisen lähestymistavan tästä asiasta ja siitä jätettiin pois kaikki äh, työntekijät, joilla on näitä nollasopimuksia, jotka ovat siis heikoimmassa asemassa ja heidät jätettiin tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja meidän puoleltamme ehdotimme, että Euroopassa kiellettäisiin nämä nollatuntisopimukset ja haluaisin kuulla, mikä on teidän kantanne tähän asiaan ja voitaisiinko kolmikantaneuvotteluja tältä osin viedä oikeaan suuntaan. from ECR. Kiitoksia. This morning. Thank you for coming to have this exchange of views with us. Um, ja jäsen McIntyre, olkaa hyvä. No, kiitoksia ministeri. Nyt kun luen näitä painopistealueita, niin niitä on paljon ja monet myöskin heijastuvat meidän työhömme ja liittyvät meidän työhömme työn ja vapaa-ajan tasapaino, työolot, ähm, esteettömyys, lainsäädäntö ja niin edelleen. Minulla on kaksi kysymystä. Kun me haluamme nyt luoda ja kehittää hyvää lainsäädäntöä, niin onko viisasta se, että näin monia kunnianhimoisia lainsäädäntöehdotuksia viedään eteenpäin? kun komission ja parlamentin viisivuotiskaudet ovat nyt päättymässä. Ehkäpä että tässä nyt lainsäätäjät e, vievät eteenpäin lainsäädäntöaloitteita kaikin keinoin ja sitten lopulta ei päästäkään yhteisymmärrykseen. Oletteko sitä mieltä, että ehkä meidän pitäisi keskittyä siihen, että tekisimme vähemmän, mutta tehokkaammin? No toinen kysymykseni liittyy Euroopan sosiaalioikeuksien pilariin, kuten olemme sopineet. Nyt työstetään tässäkin valiokunnissa monia lainsäädäntöehdotuksia esimerkiksi koskien Euroopan työviranomaista ja avoimia ja ennakoitavissa olevia työoloja. No, tämmöistä on nyt syntymässä suurempi asia kuin poliittinen julistus. Tässä nyt on viitata, viitataan lainsäädäntöehdotuksen, viitataan jatkuvasti eh, oikeuksiin. No, haluaisin kuulla, mikä on ajatukseni tästä pilarista ja pitäisikö tässä pilarissa määritellä tarkkaan nämä sitovat oikeudet. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä. Calvet Chambon. Olkaa hyvä. Kiitokset, hyvä ministeri. Kiitokset, kun tänne tulitte meitä kuulemaan. Ja kiitokset myös innokkuudestanne. Kahdessa minuutissa ei ehdi paljon, mutta en yksityiskohtaisesti tästä sen enempää puhu, mutta kuitenkin teidän alallanne on valtava merkitys Euroopan politiikan kehittelyssä tämän parlamentinkin valtuuksiin kuuluen. Tämä siitä syystä, että te olette nyt puheenjohtajana juuri silloin, kun tämä sosiaalinen agenda, kuten McIntyre jo sanoi, on äärimmäisen keskeisellä paikalla myös määrällisesti, sillä yhteiskunta ja parlamentti vaativat, että sosiaalista pilaria tai sosiaalioikeuksia joista puhuttiin Göteborgin huippukokouksessa, niin ne saataisiin konkreettisesti käytännössä toimimaan niin, että ne auttavat Euroopan kansalaisia. Näin siis sosiaalinen agenda on hypännyt eteenpäin viime vuosien aikana. Ja siitä syystä teidän tehtävänne ja roolinne onkin tässä aivan olennainen. Ja toiseksi vielä Me haluamme konkreettisia tuloksia tarjolle kansalaisille asioissa, jotka heitä eniten huolestuttavat, kun kyse on heidän jokapäiväisestä työelämästään ja niin poispäin. Eli me haluamme todellakin tiettyjä lainsäädäntöasioita hyväksyttyöksi ennen vaaleja tämän lainsäädäntökauden ja teidän kautenne aikana. Eli meidän täytyy tehdä etusijaa asetteluja. Minä toimin koordinaattorina tässä työolosuhdeehtoasiassa ja sitten tässä nuo erilaiset virastot, ne ovat hyvin tärkeitä sinänsä, mutta ei tässä ole kyse samoista äh, tärkeyden asteista, joten siitä syystä koittakaa nyt sitten äh, kuitenkin kiinnittää huomiota tuohon työelämän tasapainon asiaan. Ja jos tähän, tästä saamme sopimuksen, niin Eurooppa kiittää teitä jo siitäkin. Thank you for that. Kiitoksia, Kalvi Chambon. Onko GUE NGL-ryhmästä edustajia? Ei näytä olevan, joten sitten Kiitoksia paljon. Minulla oli eilen jo mahdollisuus naisten oikeuksien ja aluepoliittisessa valiokunnassa käydä keskustelua kollegani kanssa. Nämäkin ovat tärkeitä, kun ajatellaan sosiaalista Eurooppaa. Uskon, että sosiaalisen Euroopan rakentaminen ja vahvistaminen on yhteinen tehtävämme. Puheenjohtajakauden motto, te mainitsitte sen, Eurooppa, joka suojelee, niin on hienoa, että te olette nyt esittänyt myöskin jotakin hiukan laajempaa kuin mitä tuossa äh, puheenjohtajavaltion ohjelmassa on, koska siellä on vain kaksi sivua työllisyyteen liittyvää asiaa. Se oli hiukan äh, pettymys minulle, mutta puhuitte tästä hiukan laajemmin täällä. Kiitokset siitä. Kuitenkin julkisessa keskustelussa äh, tämä slogani Eurooppa, joka suojelee, on valitettavasti sellainen, että siinä käsitellään ainoastaan maahanmuuttoa ja rajaturvaa ja tällaista. Ja liian vähän käsitellään esimerkiksi työntekijöiden suojaa ja myöskin ilmastonsuojelua, kuten vihreitä työpaikkoja ja niin poispäin. Julkisessa keskustelussa valitettavasti näitä ei käsitellä riittävässä määrin, joten kysymykseni on se, että miten sosiaaliministerinä aiotte muuttaa tämän, kun ajatellaan sosiaalista Eurooppaa ja sosiaaliturvaa ja te sitten tämän nyt myös eh, ikään kuin, että Eurooppa, joka hyödyttää eh, esimerkiksi naisia työntekijöinä, tämä on ensimmäinen ja Toinen kysymys on se, että miten eh, nyt sitten haluaisitte tässä toimia uskottavasti neutraalina välittäjänä tai sillan rakentajana, kun Itävallassa nyt hyvinvointivaltion kimppuun hyökätään ja sosiaaliturvaa rapautetaan – ja sitä nyt ei vuosikausiin ole ollut. Tässä esimerkiksi leikataan vähimmäisturvaa ja työaikoja pidennetään ja sitten myöskin perhetuki ja niin poispäin. Tämä ei ole ainoastaan rapautumista Itävallassa, vaan myöskin Euroopassa. Tässä hyökätään Eurooppa-oikeutta ja työntekijöiden oikeutta vastaan. Vara kansleri tässä asettaa kyseenalaiseksi myöskin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden, eli perusoikeuden. Ja tämä koskettaa kaikkein heikoimpia, esimerkiksi naisia, jotka toimivat rajat ylittävästi. Eli miten uskottavia te olette tässä neutraalin välittäjän roolissa yhtäältä ja toisaalta sosiaalisen Euroopan vahvistajana, kun täällä valiokunnassa kuitenkin olette tätä eh, edustaneet, mutta eh, toinen kysymykseni liittyy tähän sosiaalirahasto plussaan, josta puhuitte valiokunnassa, mutta myöskin meille vihreille on ollut hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta ja paikallis- ja aluetoimijat otetaan kumppanuusperiaatteen mukaisesti mukaan jo siinä vaiheessa, kun näitä asioita suunnitellaan. Suora kysymykseni on, että miten nyt kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan ja myöskin kun ajatellaan työmarkkinaosapuolia ja paikallistoimijoita – kun tätä ESF Plussaa nyt suunnitellaan ja millainen aikataulu nyt ESF Plussan osalta on harkinnassa. Viimeinen kysymykseni on yksi suurimmista aihepiireistä. Tämäkin koskettaa sosiaalipolitiikkaa. Kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä. On hyvin valitettavaa, että kollegani ministeri Löger ei tällä viikolla tule budjettivaliokuntaan – siihen nähden, kun itävaltalaisministereitä on muissa valiokunnissa, niin herra Löger ei ole tullut budjettivaliokuntaan, joten kysyn, yksi tärkeimpiä sosiaalipoliittisia aiheita monivuotisessa rahoituskehyksessä on kohesiorahasto, siis kohesiopolitiikka yleensä ottaen, mutta kohesiorahasto, koska tässä nyt sitten on uhkana, että 45 prosenttia määrärahoista on leikkauksen alla. Tämä kuitenkin samanaikaisesti EUn budjettia ollaan kasvattamassa esimerkiksi maahanmuuton ja puolustuksen osalta. Onko tämä mielestäni sosiaaliministerinä oikein, että tämä varojen siirto sosiaalipolitiikasta rajasuojeluun ja puolustuspolitiikkaan on tehty ja 349 prosenttia ja miten Itävallan puheenjohtajavaltio nyt tässä pyrkii vahvistamaan sosiaalista Eurooppaa? Kiitos. E EFDD ei ole edustettuna tänään, kuten huomaan, joten Dominik Martin ENFstä, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja, hyvä ministeri, tervetuloa tänne Itävallan edustajalle. Mukavaa, kun tulitte parlamenttiin esittelemään puheenjohtajakautenne etusia kysymyksiä. Lyhyesti esitän teille kaksi kysymystä ensimmäinen päivä heinäkuuta lähtien, kymmenisen päivää sitten, kun vuonna 2014 järjestettiin kansanäänestys ja Sveitsi on ottanut uudet säännöt yrityksille. Eli sveitsiläisille on ensiksi tarkoitus tarjota avoimia työpaikkoja. Eli kysyisin nyt sitten tästä jos Itä, kun ja muissa unionivaltioissa ajateltaisiin tällaisia sääntöjä, eurooppalaiset ensimmäiseksi saisivat työtä. Ja näin sitten kerättäisiin tietoa komission toimesta jäsenvaltioista vuosittain eurooppalaisille annetuista työpaikoista, niille eurooppalaisille siis, jotka ovat työttömiä. Eli ei annettaisi niitä työpaikkoja niille, jotka eivät ole syntyneet unionissa tai peräisin unionista. Ja sitten nämä rajavalvonta-asiat. Me olimme täällä parlamentissa saaneet tietää, että Saksassa hyvin, hyvin monet työntekijät, 10-15 prosenttia työntekijöistä tekee työtä äm, laittomasti ja Saksa on käyttänyt tähän miljardimäärin rahaa tähän kotiuttamiseen. Ranskassa on ollut myös järkyttäviä terroristi-iskuja ja jos me ajattelemme näitä kahta ongelmaa, niin eikö meidän nimenomaan pidä vahvistaa äh, ulkorajavalvontaamme, mutta myös sisärajoilla unionin jäsenvaltiossa, kuten Itävalta on tehnytkin. Eli minkälaisia vaihtoehtoja olisi nyt viedä asia eteenpäin neuvostossa ja komissiossa? Odotan teiltä vastauksia. Hyvä ministeri. Thank you. Now you have got lots of questions and I can, uh, uh... Kysymyksiä on aika paljon ja voisin kertoa, että yhdeksän jäsentä haluaisi vielä esittää kysymyksen, jos on mahdollista. Ja nyt pyytäisin, että myös te vastaisitte mahdollisimman lyhyesti, mutta vastaisitte kuitenkin näihin kysymyksiin. Ne olkaa hyvä. Näihin kysymyksiin kiitoksia. Äh, Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia. Minä todellakin pyrin äh, vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Näitä oli melkoisen paljon. Pyydän ymmärrystä, että jos nyt en onnistu tai unohdan jonkin kysymyksen, niin pyydän ymmärrystä. Mutta pyrin kyllä vastaamaan kaikkeen. Haluaisin nyt aloittaa herra Beckeristä. Oikein paljon kiitoksia näistä johdattelevista ystävistä sanoista ja kiitokset myöskin kysymyksestä. Tämä liittyi siis työntekijöiden suojeluun, joilla on epävarma työsuhde. No, tämä suojelu, niin kuin varmasti ymmärrätte, on minulle hyvin tärkeää. Ja direktiviehdotuksen kautta uusien työmuotojen suojelu, kun ajatellaan esimerkiksi näitä nollatuntisopimuksia ja muita, niin näitä on tarkoitus parantaa Itävallassa ei ole sallittu äh, palkata lyhyellä varoitusajalla näitä työntekijöitä, mutta kuitenkin aina äh, parantamisen varaa on. Puheenjohtajavaltio on tietoinen digitalisaation asettamista haasteista ja syyskuussa nyt sitten järjestetään suuri konferenssi, niin kuin kerroin jo, jossa nimenomaan käsitellään tätä työelämän digitalisoitumista. Ja sitten kollega Jongeriuksen esittämä kysymys liittyen Euroopan työviranomaiseen, arvoisa edustaja, koska tässä ollaan vasta menettelyn alkupuolella, niin monet kysymykset ovat vielä auki. Puheenjohtajavaltion tavoitteena on neuvotteluissa ottaa selkeitä edistysaskeleita liittyen työviranomaiseen ja nyt jäsenvaltioiden täytyy vastata tai täytyy vastata jäsenvaltioiden huolenaiheisiin. Puheenjohtajavaltio haluaa, että rajat ylittävässä tilanteessa tietojen vaihto tapahtuu paremmin ja että unionin lainsäädäntöä toimeenpannaan paremmin jäsenvaltioissa. Minä henkilökohtaisesti tulen toimimaan tämän asian edistämiseksi. No sitten edustaja McIntyre Tässä ministeri pyytää anteeksi ääntämystään. Tässä puheenjohtajakaudella Kyse on ennemminkin laadusta kuin määrästä, voin tämän taata teille, mutta totta kai tämä on meille haaste, varsinkin nyt tässä juuri ennen vaaleja koska meillä on hyvin paljon eri asioita, jotka haluamme saattaa yhdessä kanssanne päätöksiä. Mitä tulee Euroopan sosiaalioikeuksien pilariin ja sen toimeenpanoon, puheenjohtajavaltio pyrkii yhteistyössä tämän pilarin ja avoimia ennakoitaviin työoloihin liittyvään direktiiviin ja myöskin sosiaaliturva suosituksen kautta työstämään tätä aihetta entisestään. Tämä pilari on ikään kuin kompassi Euroopan talouden ohjausjaksossa ja ohjausjakson puitteissa BESCO-neuvostossa joulukuussa tulemme käsittelemään syyspakettia, joka tulee tuolta vuotuisesta kasvusopimuksesta. Ja sitten käydään neuvotteluja työpoliittisista asioista, jota ne sopeutetaan myöskin tähän pilariin. No sitten rahoituksesta. Neuvottelut seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen osalta ovat eh, tässä tärkeässä asemassa ja uusi ESF Plus on valtiolle aivan erityisen kiinnostava tästä syystä eh, työllisyys- ja sosiaalineuvosto otetaan mukaan neuvotteluihin ja toivomme, että neuvottelun tulokset ovat eh, hyvät yhdessä Euroopan parlamentin kanssa niin, että tämä hyödyttää Euroopan kansalaisia. No sitten edustaja Chambonin kysymys. No tässäkin sanon, että laatu ja määrä. No laatu on tässä tärkeämpää ja konkreettisia tuloksia toivottavasti nähdään jo ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tässä täytyy asettaa prioriteetit ja mitä tulee tähän Euroopan sosiaalioikeuksien pilariin, niin uskoakseni vastasin tähän jo riittävällä tavalla tuossa aikaisemmin. Kollega Panerte, esititte koko joukon kysymyksiä. Minä pyrin nyt niihin kaikkiin vastaamaan. Euroopan Itävallan, eh, Itävallan ohjelma ei kaikkia eh, asioita voi ottaa käsittelyyn, mutta totta kai sosiaalinen Eurooppa on tärkeä, samoin työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja digitalisaatio ja siihen liittyvät haasteet ja sitten nämä kansallis, kansalliset kysymykset. Arvoisa edustaja, toivoisin, että ette nyt täällä puutu niihin. Minä olen neutraali välittäjä. Olen tässä edustamassa kaikkia jäsenvaltioita, joten en nyt tässä puutu näihin kansallisiin kysymyksiin ja toivon ymmärrystä. No, mitä tulee sitten toimi elimiin ja jäseniin 28 jäsenmaasta. Tässä on minulle haaste pysyä neutraalina. No sitten monivuotinen rahoituskehys ja Euroopan sosiaalirahasto plussa. Tässä yleisten asioiden neuvosto käsittelee näitä. Eli mitään tällaisia yksittäisiä keskusteluja ei voida käydä, varsinkin mitä tulee näihin lainsäädäntöehdotusten rahoituksellisiin kysymyksiin. On selvää, että jotkin kysymykset äh, esitetään hallitusten ja valtioiden päämiehille, kuten esimerkiksi äh, aikataulut äh, ja mikä merkitys näillä eri ohjelmilla on. Me tulemme ottamaan tämän huomioon, kun valmistelemme nyt näitä eri aihepiirejä. No, kollegaani yleisten asioiden neuvostossa tulee tapaamaan myöskin parlamentin edustajia ja puhemies Tajani yleisen menettelyn mukaisesti saa myöskin mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä hallitusten ja valtioiden päämiehin. Puheenjohtaja valtio tulee kunnioittamaan edellisen kokouksen ehdotuksia ja tulee tarkistamaan nämä ehdotukset mahdollisimman pian. Puheenjohtaja valtio tulee ottamaan nämä asiat huomioon, kun me työstämme omaa työohjelmaamme ja tavoitteitamme. No sitten vielä ESF Plusasta, mitä tulee näihin eli, eri elimiin, kun ESF Plusaa muotoillaan uudestaan rakennerahaston osaksi. Siellä on uusia äänestysvaatimuksia. Ja kun ajatellaan näitä rakennetoimenpiteitä, niin tulen tässä käymään tietojen vaihtoa eri ministeriöiden kanssa sisällöllisesti. Tulemme nyt sitten käsittelemään tätä digitaalista muutosta ESF Plusan osalta ja tulemme esittämään raportteja myöskin edistymisestä. Näitä saamme sitten marjassa joulukuussa. Minä olen kiinnostunut myöskin saman tietoa kaikilta osapuolilta. No sitten edustaja Martin. Tässä kyse on eurooppalaisista työpaikoista, eurooppalaiset ensin, no periaatteessa EUn kansalaiset, kun ajatellaan Euroopan unionin perusvapauksia, varsinkin kun ajatellaan siis eh, ihmisten vapaata liikkumuutta ja työn vastaanottamista eri jäsenvaltioista, niin he, heidän pitäisi olla ensisijaisessa asemassa muihin kolmansien maiden kansalaisiin verrattuna. No sitten maahanmuutto kolmansista maista. Tämä, tämä määräytyy kansallisten lupamenettelyjen kautta ja sinisen kortin kautta. Minä viittaan tässä nyt Libe-valiokunnassa käytyyn keskusteluun ja ministeri Kikelin puheenvuoroon. Nyt ei ole olemassa mitään eu komission ehdotusta tästä aiheesta josta nyt puheenjohtajavaltio voisi mainita, mitä sitten tulee pakolaisten äh, inkluusioon työmarkkinoille. No, neuvottelut yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi, niitä jatketaan edelleen puheenjohtajakautemme aikana. Ja haluaisin tässä viitata äh, jälleen kerran tuohon keskusteluun Libe-valiokunnassa, äh, jossa kollegani käytti puheenvuoron. Itävallassa nyt pyritään parantamaan eh, tie, työmarkkinoiden tilannetta ja näin sitten myöskin eh, turvapaikanhakijoilla on korkeammat mahdollisuudet ja työmarkkinapoliittisesta näkökulmasta on todellakin tarpeen tukea ja edistää näiden ihmisten tilannetta työmarkkinoilla niin, että sosiaaliturvabudjettia voitaisiin pienentää tai keventää. Joten nyt heidät täytyisi myöskin saada mukaan työmarkkinoille. Tätä täytyisi edistää. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, minister. Kiitoksia ministeri. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kysymysluetteloon. Ja aloitamme itävaltalaisesta edustajasta. Kiitoksia arvoisa ministeri. Tärkeät asiat täytyy hoitaa Euroopan tasolla ja vähemmän tärkeät sitten kansallisella tasolla. Näinhän tässä on puhuttu. Ja näin on Itävallan hallitus sanonut, työllisyys, työpaikkojen turvallisuus, ne ovat todellakin tärkeitä asioita eurooppalaisille. Joten tässä mielessä voitte olla ylpeitä tämän hetkisen tilanteen kautta Itävalta aikaisemmin ollut mukana vaikuttamassa siihen, että tällä aiheella on myöskin eurooppalainen ulottuvuus, että se on tärkeä sellainen. No sitten kysymyksistäni. Niin tämä Euroopan työviranomainen ensimmäiseksi. No valitettavasti tämä ei ole sitovaa koska minä puhun nyt siitä, mitä Itävallan parlamentissa sanottiin, että tällä työviranomaisella ei olisi. Mitä lisäarvoa vaan tarkoittaisi lisää byrokratiaa? Minä kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti. Te haluatte kuitenkin jatkaa neuvotteluja, se on kyllä myönteistä, mutta toisinpäin, kun ajatellaan Itävallan puheenjohtajakauden prioriteettilistaa, se ei ollut mukana siinä. Miten tämä nyt sopii tähän? Onko tässä kanta muutettu? Aikooko tai tuleeko Itävalta nyt todellakin painottamaan, painottamaan esimerkiksi tätä palkka, palkkojen polkumyyntiä ja sun muita. Todellakin odotan sitä. No sitten äänestämme tänään tuosta työn ja yksityiselämän tasapainosta. Tämä on aihe, joka suojelee ja hyödyttää kansalaisia. No mistä nyt tässä on kyse? vanhempainvapaasta, äitiyslomasta, isyyslomasta. Nämä ovat todellakin sellaisia aiheita, joista kansalaiset hyötyvät. Me näemme tässä usein sellaisia viitteitä, että jäsenvaltioiden tulisi hoitaa tämä. Miten te näette tuon eurooppalaisen ulottuvuuden, koska tässä voitaisiin saada sellaista lisäarvoa, joka olisi helppo myydä myöskin kansalaisten suuntaan. No sitten kolmas asia on tämä gold plating. No Euroopan tasolla emme edusta olekaan sitä, mitä Itävallassa tapahtuu. Tässä mainittiin nyt on 12 tunnin työpäivää 60 tuntia viikossa Itävallassa. Sosiaaliturvaa on leikattu ja toisaalta pyrimme samanaikaiseksi vähimmäistandardeja, jotka pitäisi ottaa tässä mukaan. Jos nyt otetaan tämä kultausesimerkki, että meillä olisi paremmat standardit, standardit eikä että mentäisiin alaspäin. Miten tämä sopii yhteen? Koska meillä on koko joukko muita aiheita, jotka koskettavat todellista työoikeutta, emmekä halua, että tässä nyt standardeja ollaan vesittämässä alaspäin. Thank you. Kiitoksia. Petinski seuraavana. Thank you very much, madam. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvä ministeri tänne saapumisesta ja kysymyksiin vastaamisesta. Palaisin tuohon Euroopan työviranomaiseen sillä olette varmasti jo havainneet sitten mieltä, että sen, että Euroopan suurin haaste on se, että pitäisi olla järkevää sopi- soveliasta työtä Euroopan kansalaisille, ja tämähän on sekä sosiaali- että talouspolitiikassamme yksi merkittävimmistä haasteista. Siitä syystä Euroopan sosiaalioikeuksien pilari tarkoittaa pääsyä työmarkkinoille, reilua työ, sosiaalista turvaa ja niin poispäin. Ja nämä ovat kyllä sitten ihan ydinhaasteita teidän kaudellanne. Eli miten eurooppalainen työviranomainen sitten toimisi, koska siltä toivotaan todellista lisäarvoa kansallisten työviranomaisten työtä täydentämään, kuten jo sanoitte, kun se tarjoaa tietoa ja välittää sitten viestiä eteenpäin. Ja hyvä ministeri, meillä on valtavaa sosiaalista syrjintää, hyväksikäyttöä, erittäin, erittäin raskaan luonteista työoikeuksien, mutta myös ihmisoikeuksien loukkaamista. Ja Viinissähän on olemassa perusoikeusvirasto. Sieltä tulee kertomuksia nimenomaan huomattavista tila, huomattavasta tilanteen surki, surkas, surkistumisesta kautta Euroopan. Ja haluaisin nyt todellakin kollegoilleni kertoa, että kun me sitten ottaisimme käyttöön tällaisen viraston, niin sen tärkein työ olisi juuri se, että meillä olisi tuota vapaaehtoisuuteen perustuvaa todellista liikkuvuutta. Ja odotan teidän vastaustanne seuraavaan lyhyen kysymykseen myös, kun ajattelemme näitä lapsille maksettavien etujen indeksointia. Käsittääkseni Itävallan äh, valtio näin toimii ja kaikkia ehtoja ei ole esitetty sosiaaliturvan koordinointiinkaan ja neuvosto Bulgarian puheenjohtajan aikana ei myöskään ottanut näitä huomioon, eikä päästy sitten yhteiseen kantaan asiasta lopulta. Eli paikallisella tai kansallisella tasolla ei pitäisi sitten ottaa teidän puheenjohtajakautenne liikaa vaikutusta tuolta tasolta neuvostossa, EPSCO-neuvostossa. Voitteko taata sen, ettei tämä sitten vaikuta Itävallan puheenjohtajakauden etenemiseen? Kiitoksia Pirinski. Maria Reina seuraavana. Merci. Kiitokset tänne saapumisesta. Erityisesti kiinnittäisin huomiota työelämän ja, ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Olen tyytyväinen siitä, että olette ottanut sen esille. Ja Bulgarian puheenjohtajakauden hän on erityisesti kiinnitetty tähän asiaan huomiota ja me odottelemme, että myös kolmikannassa asiassa päästäisiin ratkaisuun, lopulliseen ratkaisuun, joka ohjautuu tietysti komission ehdotukseen myös, jos komissio esittää tällaista aloitetta yksityiselämän ja työelämän yhteensovittamisesta. Sehän on nykypäivän Euroopassa äärimmäisen tärkeä asia, niin komissio on omassa ehdotuksessaan esittänyt, että tämä yhteensovittaminen ei vahvista perinteisiä keinoja, eli niitä keinoja, joissa naiset sitten jätetään tuonne omaan suljettuun perheen rooliinsa ja näin sitten syrjitään heitä työpaikalla palkkauksessa ja myös eläke, maksussa. Eli tässä täytyy mennä aivan oikeaan suuntaan nyt, eli kysynkin, oletteko saman mallin kannalla kuin komissio ehdotuksessaan Eli kyse ei ole pelkästään perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisesta, vaan myös siitä, ettei sitten naisia tai miehiä ryhdytä syrjimään ja näin, että lomat myös, vanhempavapaat myös sitten isät käyttäisivät eikä 90 prosenttia enää naisista kuin nykyinen tilanne on että lomat menevät tuolle osaselle. Ja näin sitten meidän pitäisi luoda sellainen vähimmäis nimittäjien järjestelmä, jossa sitten parannettaisiin tilannetta eikä naisia sitten syrjittäisi yksityiselämän ja, ja työelämän yhteensovittamisessa. Sekä te että minä itse olemme joutuneet valitsemaan uran ja perheen välillä varmasti, emmekä olisi tässä pitkälle pötkineetkään. Eli minä haluan miettiä kaikkia eurooppalaisia naisia, että heidän ei tarvitsisi nyt sitten valita perheelämän ja uran välillä niin radikaalisti. Kiitos. Thank you, Mr. Kos. Kiitoksia. Sitten ähm, edustaja Kosa. Köszönöm a miniszter, köszöntöm a Két kérdést szeretnék önnek feltenni. Az egyik kérdés... Hyvä. Ministeri saa tahtoisin esittää seuraavat kaksi kysymystä. Ensiksi tiedustelisin oikeastaan vähän samaa kuin Bulgarian kollega. Hän jo puhuikin sosiaaliturvaa asioista ja myös mahdollisuuksista perheenjäsenelle maksaa näitä e- eri sosiaaliturvamaksuja. Itävalta jäsenvaltiona on, millä tavalla se aikoo sitten auttaa ja palvella niitä ihmisiä, jotka tekevät työtä Itävallassa, mutta joiden perheet elävät jossain muussa maassa. Eli tämä kovasti kiinnostaisi, millä tavalla nämäkin perheet voisivat näitä etuuksia saada. Sopiiko tämä nykylainsäädäntöön, meidän lains, perus asetuksiimme ja niin poispäin. Eli tätä haluaisin teiltä tiedustella, millä tavalla aiotte tämän ristiriidan pyrkiä ratkomaan koska teillähän on sitten jäsenvaltiona tietysti omat mielipiteenne, mutta tässä ei kuitenkaan mm, Itävallan kannan mukaisesti voitaisiin näitä etuuksia sitten indeksoida. Ja jos ajatellaan sitten vammaisasioita, niin eilen järjestettiin viides kolmikantaneuvottelu pääosin siellä keskusteltiin tuosta näiden tämän vammaisten liikkuvuuden e, siitä, että on helppo päästä eri rakennuksiin ja niin poispäin. Ja tämä kysymys on sitten jäänyt kyllä vielä aukikin. Ja minä haluaisin nyt miettiä, mikä teidän kantanne on juuri tähän vammaiskysymykseen ja esteettömyyskysymykseen. Meillä on vaikka kuinka suuret joukot vammaisia, jotka ovat kymmenen vuotta odottaneet ratkaisua lopultakin tähän esteettömyysasiaan. Kiitoksia edustaja Sokor. Minäkin puhun unkaria. Minä olen samaa mieltä kuin äsken esittäjä. Oikeastaan nämä molemmat tuosta indeksoinnista puhuneet kollegat miten niitä pitäisi maksaa myös perheenjäsenille. Eurooppalaiset työntekijät Itävallassa tulee ottaa huomioon. He maksavat Itävallan valtiolle myös omia sosiaaliturvimaksojaan. Olisi koida mielestänne sitten lapsilisät ja muut vastaavat indeksoitava. Eikö tämä ole pikemminkin syrjintää, jos niitä ei makseta muualla asuville perheenjäsenille? tätä haluaisin teiltä tiedustella. Kiitoksia. Edustaja Koslowska, ole hyvä. Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo i przede wszystkim Pani Minister. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa ministeri, haluan erityisesti kiittää teitä siitä, että olette tänään täällä ja että esittelitte Itävallan puheenjohtajakauden painopistealueet. Haluaisin tässä aluksi nyt liittää kysymykseni liittyen tähän indeksointiin. Me olemme kirjoittaneet komissiolle yhdessä kollegoiden kanssa, me esitimme kysymyksen ja vastaus oli hyvin selvä, että tällainen toimenpide ei ole sallittu. Tämä on hyvin ristiriitaista. Ajatus on siis hyvin ristiriitainen täällä parlamentissa ja haluaisin mielelläni kuulla teiltä, miten Itävalto haluaa ratkaista tämän eturistiriidan ja miten Itävalta aikoo käsitellä tätä kysymystä. No sitten toinen kysymykseni liittyy naisiin työmarkkinoilla. Tässä on koko joukko asioita. Naiset ovat aliedustettuina työmarkkinoilla verrattuna heidän koulutukseensa ja pätevyyksiinsä. Meillä on 11 prosentin aukko ja 17 prosentin palkkaukseen liittyvä aukko ja 40 prosentin äh, aukko tässä eläkkeisiin liittyen naisten kohdalla. Ja eläke hän on ammattiuran ikään kuin päätepiste, ja se on suurin indikaattori sille, miten suuret erot ovat ja miten naiset ja miehet toimivat työmarkkinoilla. Tässä on olemassa muita erilaisia ratkaisumahdollisuuksia, mutta se yksi tärkeimmistä ehdotuksista, joka ehkä voisi parantaa tilannetta, olisi tämä työn ja yksityiselämän yhteensovittamispaketti. Arvoisa ministeri mainitsi sen. Ja neuvosto on jo lähtenyt tätä asiaa puimaan ja sitä, miten komission ehdotusta nyt tullaan käsittelemään. Ja olen hyvin iloinen siitä, että neuvostolla on kanta tästä asiasta, mutta kannan sisältö on kuitenkin mielestäni pettymys. Neuvosto hyväksyi ainoastaan tuon isyysloma kohdan, mutta naisten ja miesten yksittäinen oikeus äitiys- ja isyyslomaan. Neuvosto hylkäsi tämän ja tämä täytyy säännellä kansallisella tasolla, eli mikään ei muutu. EU:ssa on kuusi jäsenvaltiota, jotka eivät maksa vanhempain vapaasta senttiäkään. Ja kysyisinkin teitä, että mikä on Itävallan kanta nyt puheenjohtajakaudella tähän asiaan? Eli mikä nyt on kantanne liittyen tähän suureen eroon? No, täällä parlamentissa me emme ole vielä päässeet päätökseen työssämme, mutta kaikki lausunnot puoltavat selvästi komission ehdotusta ja neuvoston kantahan on hyvin kaukana siitä, mitä komissio ehdotti ja myöskin kaukana siitä, mitä me täällä parlamentissa olemme ehdottaneet. Täällä valiokunnassa nyt äänestetään tästä asiasta, sitten saamme tuloksen ja toivon, että mietintö hyväksytään suurella enemmistöllä. Ja totta kai sitten meidän täytyy puuttua tähän eroon. Ja sitten viimeinen kysymykseni, että mikä on kantanne siihen, että tämä teollisuus 4.0, jonka tarkoituksena on edistää talouskasvua Euroopassa – tässä nähdään naisten rooli, roolien, roolin huomiotta jättäminen. Että onko tähän liittyvää ohjelmaa harkinnassa? Kiitoksia. Meillä on vielä neljä puhujaa, mutta annan nyt ministerille mahdollisuuden vastata näihin tähän mennessä esitettyihin kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. No, kysymyksiin Rova Regneriltä ja herra Perinskiltä. Nämä olivat samankaltaisia nämä kysymykset ja vastaan nyt kumpaakin. Euroopan työviranomainen oli siis kyseessä. Lisäarvoa työviranomaista saadaan sitten, jos rajat ylittävä lainsäädäntö on työnantajille, työntekijöille ja viranomaisille äh, parannettu. Ja tämä lainsäädäntöehdotus on hyvin epäselvä, pinnallinen. Äh, työviranomaiset tehtävät täytyy tästä syystä muotoilla selkeämmin. No sitten päällekkäisyydet työviranomaisen ja muiden rakenteiden välillä ja EUn viranomaisten äh, välillä no, tietojen vaihto tietojenvaihdon osalta, niin näitä täytyy välttää, ja tämä pätee varsinkin Euresiin. Tässä tarvitaan selkeä raja Euresin ja työviranomaisen töihin. Se on käsittääkseni tärkeä kanta, johon meidän täytyisi pyrkiä hyvin toimivat rakenteet, missä jäsenvaltioiden mukanaolo on tärkeää, kuten esimerkiksi sosiaaliturvakysymyksissä, niin niistä on pidettävä kiinni. Työn viranomaisen pitäisi puuttua vain niihin rakenteisiin, joissa se on järkevää, myöskin kun näytetään rajat ylittävää valvontaa, joka nyt periaatteessa on myönteinen asia – niin näissä kohdissa lainsäädäntötekstiä täytyy muotoilla vielä tarkemmin. Nämä välineet ovat siinä tapauksessa järkeviä, jos ne todellakin johtavat parempaan unionin lainsäädännön toimeenpanoon ja tätä kautta sitten myöskin tarjoavat jäsenvaltioille lisäarvoa. Tavoitteen täytyy olla, että työviranomaisen neuvottelutulos tuo hyötyä ja lisäarvoa kaikille niille, jotka, joita koskettaa tämä rajat ylittävä työnteko ja todellakin toimin tässä mielelläni välittävässä roolissa. No sitten Regnerin toinen kysymys, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Tässä on direktiivin liittyvä tavoite ja tässä pyritään saamaan aikaiseksi toimenpiteitä, joiden avulla voidaan työ ja yksityiselämään yhteensovittamista edistää, edistämään ja että saadaan unionissa myöskin korkea työllisyystaso aikaiseksi. Vähimmäisnormit vanhempain vapaiden kautta, näitä vahvistettavaa ja myöskin isyyslomaa vahvistettavaa. Ja tähän todellakin pyritään. Ja ensimmäistä kertaa EU-tasolla nyt tässä on vaadittu 10 päivää maksettua isyyslomaa ja myöskin kuukauden verran maksettua vanhempainvapaata. No sitten tuo neljä kuukautta vanhempainvapaata, tämä muutetaan kahdeksi kuukaudeksi ja tässä nyt on mahdollista joustaa sitten työoloissa siihen asti, kun lapsi on kahdeksanvuotias. No, tässä otetaan myöskin huomioon se, että jäsenvaltioissa on erilaiset mallit olemassa jo työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Nämä ovat kehittyneet vuosien saatossa ja ne ovat sopeutuneet yhteiskunnan muutoksiin. Haluaisin tässä nyt viitata siihen, että maksun taso vanhempainvapaan aikana on kaikkein kiistanalaisin kysymys ollut neuvostossa. Ehdotus siitä, että Äh, maksettaisiin karessin suuruinen maksu, niin tätä ei alusta lähtien hyväksytty, sillä karenssimaksu Euroopassa ei ole harmonisoitu ja karenssi, karenssimaksun suuruus yksittäisissä jäsenvaltioissa on tästä syystä hyvin erilainen. Yleisissä suuntaviivoissa voitaisiin kuitenkin löytää joustavampi malli, joka ottaa huomioon kansalliset äh, toimenpiteet ja jättää jäsenvaltioiden harkinnan varaiseksi maksujen tasoon, jotta tämä voidaan realistisesti täytäntöpanna jäsenvaltioissa yhdessä parlamentin kanssa. Voimme menestyksekässä kolmikannassa saada hyvän tuloksen aikaiseksi. No sitten tämä kultaus, lainsäädännön kultaus EUn tasolla on olemassa työryhmä toissijaisuudesta. Ja sieltä saatiin eilen raportti jossa on riittävästi lausekkeita, jotka pyrkivät nyt estämään sen, että asiassa mennään taaksepäin. Ja herra Perinski esitti kysymyksen liittyen lähettämisiin liittyviin väärinkäytöksiin. No tässä on olemassa jo koko joukko määräyksiä Euroopan tasolla, kun ajatellaan näitä lähettämisiä, ja jolla pyritään estämään sosiaalinen polkumiinti. Nyt on päästy sopuun lähettämistä koskevasta direktiivistä ja myöskin vuodelta 2014 on olemassa hyvä väline, jonka avulla pyritään torjumaan sosiaalista polkumyyntiä. Tietyt määräykset asetusluonnoksessa, kuten esimerkiksi helpompi tiedonsaanti tai välitystoiminta jäsenvaltioiden välillä tai jäsenvaltioiden yhteinen valvonta, ovat asioita tai välineitä, jotka nyt ovat jo mahdollisia. Työviranomaisen pitäisi vaikuttaa siihen, että näitä välineitä käytettäisiin tehokkaammin ja paremmin. Asetusehdotus on tästä syystä vielä melko epäselvästi muotoiltu, näin totesin jo, ja puheenjohtajavaltio Itävalta pyrki toimimaan sen puolesta, että työn viranomaisen tehtävät määritellään selkeämmin. Sitten vielä kysymys Pirinskiltä 883 ja indeksoinnista Euroopan parlamentin kanta, eli teidän kantaanne tässä täytyy vielä odottaa. Neuvostossa piti saada kompromissi aikaiseksi tietyistä kohdista ja oli sellaisia osa-alueita, missä monet jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin, eivätkä tästä syystä voineet äänestää tämän tekstin puolesta. Tämä liittyi esimerkiksi työttömyyskuluihin ja myöskin näihin vanhempainrahojen indeksointiin. Tärkeää on se, että mikä on parlamentin kanta näissä kysymyksissä. Sisällöllistä keskustelua voidaan käydä tästä syystä vasta myöhemmin. Kun tässä paketissa on kyse hyvin monista eri osa-alueista, kolmikantaneuvotteluissa varmasti myöskin tapahtuu tiettyä jaottelua ja yksi osa-alue käsitellään toisen jälkeen. Minä vakuutan teille, että toimin tässäkin neutraalina välittäjänä ja pyrin edustamaan näitä yleisiä suuntaviivoja, enkä tietenkään Itävallan kansallista kantaa tässä edustaa. No sitten edustaja Areena, Itävallan puheenjohtajavaltio, pyrkii samanaikaiseksi tasapainoisen kompromissin Euroopan parlamentin kanssa. Me odotamme äänestystulosta valiokunnasta. Syrjimättömyys on tietysti myöskin yleinen tavoite. Ja se, että ensimmäistä kertaa nyt on olemassa tämä vaatimus kymmenen päivän isyyslomasta ja puolentoista kuukauden maksetusta lomasta. Nämä eri mallit otetaan huomioon ja näitä on kehitetty vuosien ajan. Sitten edustaja Kosa. Kun ajatellaan näitä monimutkaisia rajat ylittäviä asioita, niin kolmikantaneuvottelut on saatu Niitä on saatu eteenpäin Bulgarian puheenjohtajakauden aikana, mutta suurimmat ongelmat ovat vielä ratkaisematta. Direktiivin soveltamisala on tässä suurin ongelma. On täysin selvää, miten tärkeä tämä aihe on, varsinkin kun ajatellaan vammaisten oikeuksia ja taloutta. Tämä on meille prioriteetti ja toivomme, että voimme saattaa neuvottelut päätökseen puheenjohtajakautemme aikana. Koska asia on hyvin monimutkainen ja koska parlamentti ja neuvosto ovat tässä vielä hyvin kaukana toisistaan, tarvitsemme aikaa molemmilta puolilta, jotta voimme valmistautua. Ja tästä syystä neuvottelut jatkuvat vasta syksyllä. Sitten vielä kysymys, jonka useammat täällä eh, esittivät Kosa, Sokov ja Katsovska, Rajetski. Anteeksi. Olivat nämä sosiaalimaksut pyydän ymmärrystä, että en nyt palaa kansallisiin kantoihin liittyen indeksointiin. Ja eilen kollegani Bogna Strauss puhui tästä naisten oikeuksien valiokunnassa. Se, mitä nyt haluaisin vielä korostaa tässä, EU on tarkistanut yhteensopivuuden ja kaikki valtioiden päämiehet ovat päättäneet eh, Brexit-paketissa indeksoinnista. Tuomioistuin on perhevapaiden osalta antanut jo paljon pelivaraa jäsenvaltioille komissio indeksoi itse EU-viranomaisten vanhempainrahojen indeksoinnit, jotka eivät asu Luxemburgissa. No sitten palkkaero naisten ja miesten välillä. On olemassa tällainen niin sanottu gender pay gap, ja direktiivissä pyritään nyt nostamaan naisten työllisyysastetta ja näin sitten myöskin eläkkeet nousisivat. No sitten digitalisaatio, teollisuus ja työ 4.0. Haluaisin tässä vielä viitata tapaamiseemme. Tämä syyskuun konferenssi. Siellä tästä asiasta tullaan käymään keskustelua. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Madam Weber, it's your time to put a question. Siis seuraava puhuja, Weber. Kiitokset. niin. Puhujan mikrofoni ei ollut päällä. No niin, nyt toimii. Minulla on ensi viikolla mahdollisuus päästä Viiniin kokoukseen joka on erittäin tärkeästä aiheesta, eli digitalisaatiosta ja roboteista, robotiikasta, ja tämähän on työmarkkinoiden tulevaisuutta. Tässä yhteydessä haluan esittää kysymyksen teille tänään. Oletteko sitä mieltä, että meidän täytyy muuttaa tapaamme puhua maahanmuutosta ja digitaalisesta niiden vaikutuksesta työmarkkinoihin. Selitän asian nyt paremmin. Meille kerrottiin, että kun väestö ikääntyy EU-ssa, me tarvitsemme enemmän työvoimaa EUn ulkopuolelta. Ja tämähän on täysin oikein. Nyt olemme kuitenkin nähneet, että digitalisaatio ja robottien käyttö ja, ja keinoäly muuttavat tilannetta tulevaisuudessa. Kuinka nyt sitten me nämä vanhat ajatuksemme muutamme tämän uuden tilanteen mukaisiksi. Kiitoksia. Äh, arvoisa parlamentin edustaja, tähän ei ole mitään asiakirjaa ja pyydän ymmärrystäni siihen, että tästä voidaan käydä kyllä kahdenvälistä keskustelua, mutta en nyt tässä kohtaa ota siihen kantaa. Madame Kuneva. Edustaja Kuneva. Kiitoksia. Tervetuloa ministeri meidän valiokuntaamme. Me olemme iloisia siitä, mitä haluatte tehdä työ- ja sosiaaliasioiden parissa. Mutta nämä asiat ovat kuitenkin hieman ristiriitaisia eh, siihen nähden, mitä teette omassa maassanne. Viimeaikainen tutkimus toi esille sen, että siellä sovelletaan 12 tunnin työpäivää. EU-lainsäädäntöhän kieltää tällaisen työajan. Onko tarkoituksena nyt muuttaa työajan, työaikajärjestelyjä sen mukaan, mitä puhuitte nyt tässä aikaisemmin? Komissio on sanonut, että työllisyyden alalla jäsenvaltioissa täytyy noudattaa eurooppalaisia direktiivejä. Komissio, eh, te viittasitte työsuojelututkimuksiin, työaikajärjestelyihin, niidenhän täytyy olla yhdenmukaisia eurooppalaisen sääntelyn kanssa. Olette tehneet tehneet tutkimuksia työterveydestä ja työturvallisuudesta työaikajärjestelyistä. Onko tällaisia tutkimuksia tehty Itävallassa? Haluaisin kuulla tästä lisää, sillä olemme hyvin huolissamme näistä uutisista, joita olemme kuulleet. Kiitos. Eh, vielen Dank. Paljon kiitoksia, arvoisa ministeri. Te sanoitte, että digitalisaatio ja työ tulee esityslistalle ja suunnittelette konferenssia myöskin aiheesta. Pidän tätä erittäin hyvänä, koska komissio nyt eh, on jäänyt ikään kuin lähtökuoppiin tässä asiassa, vaikka on entistä selvempää, että meillä on tarvetta säännellä työlainsäädäntöä, mutta mitä ei tapahdu, komissio haluaa odottaa. Tästä syystä nyt kysymys neuvoston puheenjohtajavaltiolle teille. Millaisia konkreettisia aloitteita nyt on tarkoitus käynnistää. No lainsäädäntöaloitehan voi tulla vain komissiolta, mutta neuvostolla kuitenkin on mahdollisuus te- tehdä poliittisia aloitteita ja vaatia komissiota ryhtymään aktiivisesti tässä. Eli mitä nyt konkreettisesti on suunnitteilla tässä asiassa? Haluatteko vastata näihin kahteen kysymykseen? Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Kuunevalle. Paljon kiitoksia kysymyksestänne. Vaikka tämä on kansallinen kysymys, haluaisin tässä hiukan näitä pelkoja poistaa. Totta kai EU-direktiivi ei näe mitään päivittäisen työn rajoitusta. 12 on tuo maksimi ja sillä voidaan varmistaa, että 11 tunnin lepoaika on sellainen, että siitä voidaan pitää kiinni. Tässä 48 tuntia on viikoittainen maksimityöaika ja jäsenvaltiot voivat sitten oman aikansa tässä vaatia ja yksittäisenä viikkoina on mahdollisuus tehdä työtä jopa 60 tuntia, mutta maksimi, tuo 48 maksimi tapahtuu siis neljän kuukauden aikana, joten nämä uudistukset eivät ole ristiriidassa työaikadirektiivin kanssa. No sitten digitalisaatioista, herra Suster, kiitoksia kysymyksestä. Niin kuin totesitte, Euroopan komission ehdotusoikeus pätee. Tässä tämä sosiaaliturvaa kaikille ja siihen liittyvät suositukset on mahdollinen, että komissio edelleenkin näihin kysymyksiin puuttuisi ja olisi keskustelussa mukana ja myöskin voimme tässä pyytää lisää tutkimuksia. Edustaja Tretsen. Puheenjohtaja, hyvä ministeri, me kuulimme juuri äsken, että työaikojen joustavuus, komissio ja Eurooppa kuuntelevat tätä, kun nyt tässä puhutaan tai äänestetään työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Tehän otitte tähän kantaa ja direktiivin täytäntöönpanovaatimuksesta te puhuitte, mutta tässä nyt herää kysymys, että eikö työaika ole yhteiskunnallinen kysymys? Ja myöskin tämä työn ja perheelämän yhteensovittaminen on keskeinen kysymys. Jos joku esimerkiksi joutuu 12 tuntia tekemään työtä, niin hänellä on entistä vähemmän aikaa perheelleen. Ja sitten digitalisointi tässä yhteydessä. Totta kai meillä on hyvin päteviä ihmisiä, jotka tekevät digitaalitaloudessa työtä ja tämä työajan pidentäminen ei hyödytä heitä, vaan he varmastikin eivät mielellään jatka työtään tällä alalla, jos he eivät saa mitään lainsäädännöstä suojaa työaikoihinsa. Thank you. I think that Mr. Kiitoksia. Edustaja Becker halusi ilmeisesti esittää vielä viimeisen kysymyksen. Uh, uh, niin, kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin puhua vielä näistä perhetuista, vaikka tämä nyt ei kuulu niin, niin haluaisin nyt tässä välttää väärän, väärät tiedot. Tehän teitte näin työajan joustavuudessa tässä Eli tämä ei kuulu siis työn antajien, tai siis työn antajat maksavat nämä tuet. Tämä on lisää äh, elinkustannuksiin ja tästä syystä on loogista, että kun ajatellaan tällaista lisää, niin tämän täytyy tapahtua myöskin elinkustannuksen määrän mukaisesti, silloin kun ne ovat alhaisemmat, niin tarvitaan vähemmän tukia kuin silloin kun nämä ovat korkeammat. Ja näin tämän indeksointi hoitaa. Ja eh, Britanniahan tätä on jo ehdottanut. Ja ilman Brexittiä tämä sitten olisi koko Euroopassa käytössä. Mutta kysymykseni liittyy tähän komission ehdottamaan Euroopan työmarkkinainstituutioon. En halua nyt sitä kutsua viranomaiseksi, vaan toivon, että se olisi virasto, koska sitten se voi tehdä työnsä paljon tehokkaammin. Mikä on teidän näkemyksenne neuvoston puheenjohtajana liittyen tähän EUn puolelta tapahtuvaan valvontaan jäsenvaltioissa? Miten tarpeellinen tällainen valvonta, seurantatoimi teidän mielestänne on? Paljon kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Herra Titien, eli tämä työaikojen joustavoittaminen, olen sanonut jo kaiken, tämä on EU-yhteensopivaa, joten älkääpä huolehtiko, herra Becker. Minä olen käynyt useita keskusteluja komission sen Taisenin kanssa, myöskin mitä tulee tuohon nimeen. Ja uskon, että tässä nyt vielä varsinkin mitä tulee tehtäviin ja tavoitteisiin, niin monia asia on vielä epäselvää, eli täytyy vielä yksityiskohtaisesti eh, niihin paneutua tarkemmin. Paljon kiitoksia. No niin, olemme nyt esittäneet kysymyksemme ja olemme saaneet paljon vastauksia. Haluaisin nyt kertoa teille vielä, että me pyrimme mahdollisimman aktiivisesti edistämään näitä asioita kuuden kuukauden aikana. Me haluamme tietysti näihin kysymyksiin saada ja löytää myös itse vastauksia. Ja tämän keskustelun pohjalta on käynyt selväksi, että esityslista tulee olemaan aika täynnä ja toivottavasti haluatte pitää yhteyttä meidän kanssamme ja mahdollisesti palaatte tänne riippuen siitä, mitä asioita käsitellään ja mikä on aikataulumme. Me olemme kiitollisia siitä, että tulitte tänne. Haluamme kiittää teitä ja puheenjohtaja kiittää myös tulkkeja ystävällisesti. Ja osa tulkeistahan on tällä hetkellä lakossa ja ymmärrämme, että nämä ongelmat ovat olennaisia. Kiitoksia kaikille edustajille ja nähdään sitten vielä 14.30 äänestysten parissa. Ottakaa äänestyskortit mukaan. Kiitos.